Buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Oikein hyvää iltapäivää. Nyt on odotettu kyllin kauan. Voimme aloittaa. Ja aluksi haluan pyytää anteeksi puheenjohtajamme puolesta. Hän on tulossa, mutta hieman myöhässä ja jotta valiokunnan työt eivät joudu odottamaan, niin minä aloitan täällä puheenjohtajan paikalla, kunnes sitten Nancy Kerski saapuu paikalle. Teillä on esityslista. Jos siihen ei ole mitään sanottavaa, se hyväksytään näin. Ja ilmoitan, että tämän kokous välitetään parlamentin verkkosivuilla ja tulkkaus on tarjolla 15 kielellä. Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Espanja, Portugali, Suomi, Viro, Liettua, Unkari, Puola, Bulgaria, Romania ja kroatin kieli. Näillä kielillä siis on saatavilla tulkkaus. Tiedonantoja ei puheenjohtajalla ole, ainakaan minulla. Kolmanneksi sitten hyväksymme kokouspöytäkirjat, jotka teillä on esityslistan mukana. Jos kukaan ei näitä vastusta, voimme hyväksyä edellisten kokousten pöytäkirjat esityslistan mukaisesti. Ja nyt aloitamme välittömästi varsinaisen asian käsittelyn. Meillä on kuulemistilaisuus, mielenkiintoinen sellainen. Sen on määrä kestää puoli kuuteen saakka. Julkinen kuulemistilaisuus aiheesta yhteistyömallit maanviljelijöiden aseman vahvistamiseksi elintarvikeketjussa painopisteenä maitotalousala. Aloitamme kulmistilaisuuden välittömästi. Meillä on ensimmäinen paneelikeskustelu. Siinä käsitellään nykytilannetta ja maitoalan haasteita. Ensimmäisessä paneelissa kuuntelemme, kuulemme maitoalan edustajia. He ovat jo täällä. Ensinnäkin äh, Robert Zampieri, äänsinkö nimenne nyt hyvin, jos sen niin korjatkaa sitten minua vain. Hän johtaa Etelä-Tirolin Berg Milch-yhtiötä Italiassa. Sitten William Irvine, Dairy Committee, maitoalan lautakunnan puheenjohtaja Pohjois-Irlannista. Ja sen jälkeen kuulemme sitten kysymyksiä ja vastauksia, jonka jälkeen siirrymme toiseen paneeliin, mutta nyt puheenvuoron saa herra Zampieri. Olkaa hyvä. Ja 20, 15 minuuttia aikaa tälle puheenvuorolle. Geschätzte Interimspräsidentin. Arvoisa varapuheenjohtaja, on puheenjohtaja vielä paikalla. Hyvät jäsenet, ehkä on vähän epätavallista, että puhun saksaa, vaikka tulen Italiasta kuulun saksankielisen vähemmistöön Etelä-Tirolissa, pohjoisimmassa Italiassa. Ja minulla on kunnia tänään teille puhua maitotalouden tilanteesta alueellamme. Maatalousrakenne Etelä-Tirolissa on sellaista, että meillä on paljon, paljon pientiloja – 10 000 vihannes- ja viinitilaa pienellä alueella, noin 10 000 eläintilaa. 16 prosenttia tiloista on alle hehtaarin kokoisia. Kuvitelkaa, se on ehkä joillekin vähän suurempi kuin puutarha. 20 prosenttia tilojen johtajista on 65-vuotiaita tai vanhempia, ainoastaan 16 prosenttia on alle 40. 40 prosenttia maatalousalueesta on sellaista, että kaltevuus on yli 30 prosenttia. Eli jyrkkää aluetta, jolla on paljon pientiloja. Ja tämä johtaa tietenkin siihen, että tehdään paljon työtä muuallakin kuin maataloudessa, koska maidon tuotanto näillä jyrkillä kaltevilla alueilla ei oikein riitä tulonlähteeksi, vaan tarvitaan lisää tulonlähteitä. Jos katsotaan tilakokoa, nähdään, että viininviljelyssä noin 1,1 hehtaaria, ne ei ole erityisen suuri ala. Hedelmä, tarhat, etelä melko tunnetut omenatarhat, silloin tilakoko on keskimäärin 2,5 hehtaaria ja laidunmaata noin 7 hehtaaria. Jos katsotaan näitä aloja, 740 000 hehtaaria alueellamme ja metsä on 290 000 hehtaaria, niin nähdään, että maatalousala vastaa 32 prosenttia, 240 000 hehtaaria. 62 prosenttia näistä on laidunta ja 8 prosenttia hedelmätarhaa ja 2 prosenttia viiniviljelyä. Ja peltoviljely ainoastaan puolitoista prosenttia. Maitotalous on 99 prosenttisesti järjestäytynyt osuuskuntiin. Ja tehän, tämähän sopiikin tämän päivän otsikon alle, koska osuuskunnat ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan tulevaisuutta. Ne ovat tärkeitä siksi, että ne ovat merkittävässä asemassa, kun ajatellaan, pystyvätkö maitotilat elämään vai kuolevatko ne. Yhdeksän osuuskuntaa suurimmalla on 2500 osallista, 200 miljoonaa kiloa toimitusmäärä maitoa ja pienimmässä osuuskunnassa on 15 jäsentä, 662 000 kiloa toimituksia. 4800 maidon tuottajayritystä – jotka toimittavat maitoa ja verrattuna Ranskan tai Saksan tämä on melko pieni. 23 prosentilla on alle 10 lehmää navetassa ja ainoastaan 5 prosentilla on tai ovat sellaisia tiloja, joita me pidämme suurtilallisina yli 50 lehmää. Ne ovat jo suuria tiloja meille, monilla muilla Euroopan alueilla ne oikeastaan kuuluisivat vielä pientiloihin. 23 prosenttia, joilla on niin vähän navetassa lehmiä, erikoistuvat oikeastaan tai tuntuvat erilaisilta siksi, että tuntevat nimeltä jokaisen lehmän. Ja niitä on, koska niitä on niin vähän ja tämä side on tietenkin silloin myös tuntenomaisempi myös mutta viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana 25 prosenttia tiloista on kadonnut. Ne olivat yksinkertaisesti liian pieniä tiloja, eivätkä pystyneet. Minä voin vielä puhua sitten maidon hinnasta, mutta eivät pystyneet kuitenkaan selvittämään. Kuitenkin 60 prosenttia tämä maksu on noussut tämän kauden aikana, eli pitäisi olla elinmahdollisuuksia, mutta lopulta puhutaan kuitenkin – noin 80 tuhannesta kilosta maitoa, eli voidaan ajatella minkälainen bruttotulo tässä on kyseessä. 2 prosenttia on luomutuotantoa, se on hyvin pieni määrä. Se liittyy myös Italian markkinoihin. Italian markkinat ovat kyllä suuret, mutta luomutuotannon osuus on verrattuna muihin Euroopan maihin kuitenkin melko rajallinen. Ja siksi tarjontaakaan ei ole niin paljon. Tässä näette kuvasta tämän tummemman linjan, joka osoittaa, miten tiloja oli vuonna 1997 6500 ja miten se on laskenut viime vuoteen. Ja tuotanto taas on kasvanut, joutunut kasvamaan 27 prosenttia. Sanon, että se on pakko, koska se liittyy siihen, miten voi jatkaa elinkeinoaan. Se ei ole kuitenkaan ihan vastaavasti noussut. Tässä mielenkiintoinen laskutoimitus kustannuksista yhdessä alueen tuottajien liiton kanssa on luotu tämä. Tästä nähdään, ai sieltä puuttuukin yksi luku, mutta nähdään suurin piirtein – miten tulot ja menot asettuvat siihen ihan vasemmalla. Maidon hinta on ollut 53,62 senttiä brutto. Ja se voi tuntua kovalta maidon hinnalta Euroopan tasolla, mutta tällaisilla vuoristoalueille ja kun kustannukset ovat niin korkeat, niin tämä on juuri ja juuri hyväksyttävissä oleva hinta. 7,8 senttiä. Se luku puuttuu tuolta keltaisesta vasemmalta, keltaisesta palkesta. Eli mitä tulee tulee eläinten myymisestä ja sitten oikealla nähdään lähes 60 prosenttia menoja – 47,5 senttiä tuotantokustannuksia, 12,4 muita kustannuksia. Ja me näemme tästä vertailussa 1,5 senttiä. Pieni voitto siis, eli vielä toimitaan pitkälti sen mukaan, että katetaan juuri kustannukset, jotta järjestelmä voisi pysyä tasapainossa. Tässä nähdään mielenkiintoinen kuva maidon keräilystä vuoristoalueilla. Tilanne on kuviteltava sellaiseksi, että me keräämme maitoa päivittäin. Oma osuuskuntani ajaa 4000 kilometriä päivittäin vuoristoalueella, yli tuhat pysähdystä. Ja ne näyttävät tällaisilta. Ja riippuu siitä, mikä on sää, mikä on keli seitsemän päivää viikossa. Rationalisointi ei ole tässä mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos parin kolme päivän välein hoidettaisiin maidon keräily, niin silloin meidän jäsentemme olisi laajennettava valtavasti ja sellaisia laajennusvaroja ei ole viljelijöillä. Eli he eivät pysty säilyttämään maitoa siellä parin kolmen päivän ajan. Siksi maidon keräily tapahtuu joka päivä. Tässä on kuluttajille tietenkin etua, koska puhutaan todella tuoreesta maidosta. Mutta kuitenkin tietenkin tämä työmäärä, joka siihen keräilyyn liittyy, on merkittävä. Ja sitten vahvuudet ja haasteet vasemmalla. Vahvuudet osuuskuntajärjestelmästämme. Onneksi me jalostamme paljon, 90 prosenttia maidosta jalostetaan jogurtiksi, juustoksi, mascarponeksi tai muuksi alueella. On hieno imagotuotteiden osalta ja hyvin vankat paikalliset markkinat. Ei ole ihan itsestään selvää, että voidaan tarjota koko näinen paletti kaikenlaisia tuotteita alueellisesti. Monillakaan Euroopan alueilla ole mahdollista, että tuotetaan näin alueellisesti. Osuuskunnittain olemme siis järjestäytyneet, kuten aikaisemmin kuulitte. Ja osuuskunta tarjoaa myös paljon muita palvelua, neuvonantoa, laadun turvaamista, jatkokoulutusta, etujen ajamista. Kaikki nämä ovat sellaisia asioita, joita yksittäinen viljelijä ei pysty toteuttamaan, vaan osuuskunta tekee tätä työtä heidän puolestaan. Ja sitten haasteiden osalta. Ensinnäkin elintarvikekaupan vaatimukset, kestävyys, kuten tiedätte, oli viime vuosina kaikkein useimmin esiin putkahtava sana ja tähän kestävyyteen liittyy paljon huolia. Viljelijää pelottaa vähän tämä kestävyysajatus, koska siihen liittyy kovia kustannuksia. Voitte kuvitella, että kaupungissa kuluttajalla melko romanttinenkin kuva maanviljelyksestä, siitä minkälaista elämä maaseudulla on. Ja viljelijä tietenkin on melko hankalassa asemassa, kun joutuu vastaamaan kaikkiin näihin vaatimuksiin. Vuoristoalueilla No, kun on niin paljon pieniä tiloja, niin tällainen sopeutuminen on hyvin monimutkaista. Pitää vakuuttaa useita tuhansia viljelijöitä, pitää löytää taloudelliset varat ja toimia melko nopeasti, ja hitaasti. Ja kun ajatellaan, että tilojen johtajatkin ikääntyvät, niin 70 kanssa ei ole niin helppoa keskustella kestävyydestä ja saada heitä tekemään investointeja – jotka kuuluisivat tähän kestävyyslukuun, vaikka tiedämme kaikki, että tämä työ on välttämätöntä ja että meidän on sopeutettava. Nämä vuoristoalueiden pientilat ovat tietenkin ratkaisevan tärkeitä, ei ainoastaan matkailun takia, koska hiihtäjät, laskettelijat, vaeltajat haluavat kulkea siellä, vaan monet, monet pienviljelijät huolehtivat tästä ympäristöstä. Ja se tarkoittaa sitä, että me turisteinakin tykkäämme matkustaa, kulkea siellä, mutta ihmisten pitää voida saada elantonsa sieltä myös. Nämä pienet tilat tarjoavat paljon monenlaista tukea, tekevät vapaaehtoistyötä myös. Siellä on niin paljon pieniä viljelijöitä, jotka ovat jääneet sinne paikan päälle, eivät muuttaneet pois ja sosiaalisesti ovat tietenkin tärkeitä. Meidän täytyy huolehtia osuuskuntana siitä, että otamme maidon aina vastaan ja emme pysty aina siis orientoitumaan markkinoiden mukaan. Tämä on pieni suuri ongelma, koska emme voi, kuten yksityiset, sanoa, että tähän mennessä tämä meni ihan hyvin, mutta tähän tuli nyt stoppi, vaan me olemme auttamassa jäseniämme, jota me vastaan sen maidon, jota tuotetaan. Ja näitte itse, miten suuret kustannukset ovat, kun maidon keräily on paljon kalliimpaa tietenkin muoristoalueella. Omistajat ovat viljelijöitä ja se tarkoittaa sitä, että omistajilla on melko lyhytnäköinen tulevaisuuden näkymä. Ajatellaan tämän vuoden tuottajahintoja ehkä ensi vuoden, mutta se mikä on totuutta viiden tai kymmenen vuoden kuluttua ei välttämättä tunnu heistä niin tärkeältä. Jos voin puhua vähän omasta osuuskunnastani, 2500 jäsentä, 2-3 prosenttia katoa jäsenistämme vuosittain. Se ei kuulosta ehkä paljolta, mutta 70 tai 80 tilaa kuitenkin. Ja tilanne on ollut tällainen jo kymmenen vuoden ajan. Eli tässä on kyllä kielteinen trendi, joka ehkä jatkuu myös tulevina vuosina. Tässä vain pieni kuva siitä, minkälaisia tuotteita meillä tuotetaan, kaikenlaisia tuotteita. Heikkoudet, joita on osuuskuntana, on vienti. Vientialalla olemme melko heikossa asemassa. Meillä ei ole oikein kunnollista vientivoimaa. Tuosta vasemmasta pirakasta nähdään vientimäärät 75 prosenttia EU-maihin, 25 prosenttia kolmansiin maihin. Tähän liittyy monia ongelmia. Esimerkiksi tuotantopaikan rekisteröiminen, joka on ongelma Kiinassa, lisää sertifioinnit yksittäisille tuotteille, esimerkiksi Brasilia. Hyvin laajat vientiasiakirjat ovat edelleen tarpeen. Ja myös tullit esimerkiksi Japanin – vientitullit tai erilaiset vaatimukset asiakirjojen osalta. Esimerkiksi Intian osalta on ollut tällainen ongelma. Ja tietenkin merkkien rekisteröiminen on erityisesti Kiinan osalta hyvin hankalaa. Nyt siirryn ihan viimeiseen kuvaan, jotta pysyn aikataulussa. Tietenkin on myös on tällaisia kehotuksia, joita jättäisin teille jäsenille. Ensinnäkin haluaisimme operationaalisen ohjelman käyttöönottoa vuoristoalueiden maitoalalle vähän sen esimerkin mukaan, joka on hedelmä- ja vihannesalalla, joka on tässä luonnoksessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Me tarvitsemme myös paljon tukea, kun pyritään kolmansien maiden markkinoille, koska tällä hetkellä byrokraattiset ja eläinlääketieteeseen liittyvät vaatimukset ovat kovin suuria. Pienet osuuskunnat eivät selviä näistä esteistä. Lisäksi osa maatalousbudjetista pitäisi antaa tuoteinnovaatioon, ja, jotta voidaan jakaa riittävästi kuluttajille tietoa ja päästäisiin näin helpommin markkinoille. Oikeastaan markkinointi on aina vähän hankalaa. Osuuskunnalla on aina maidon tuottajahinta hyvin tärkeää. Ja tietenkin markkinoinnin kustannukset voivat muodostua melko suureksi ja siksi osuuskunnan jäsenet eivät niin mielellään ehkä halua markkinoida ja jakaa tietoa asiakkaille. Ja lisäksi pitäisi ottaa erityisesti huomioon se, mitä vaatimuksia modernilla kuluttajilla on kestävyyden ja eläinten hyvinvoinnin korkeat kustannukset ovat valitettavasti hankalasti maksettavia pienten tilojen osalta. Uskon, että ylitin hiukan puheaikani, mutta haluaisin kiittää teitä huomiosta ja pyydän, että otatte huomioon nämä asiat tulevien vuosien aikana. Kyse on todella meidän pien tilojen elinmahdollisuuksista Alppialueella. Kiitos oikein paljon. Muchas gracias, señor Zampieri. Kiitoksia kovasti, herra Zampieri. On aina mielenkiintoista kuulla, mitä teillä tapahtuu osa, osuuskuntien osalta. Niitä on edelleen Tirolissa. Tiloja on ehkä menetetty, mutta osuuskuntia on edelleen. Nyt annan sitten välittömästi puheenvuoron herra Irvinille, hän edustaa Pohjois-Irlannin äh, viljelijöiden liittoa. Olkaa hyvä, 15 minuuttia teillekin. Thank you, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun on Arvalan maakunnassa maitotila Pohjois-Irlannissa työskentelyssä vaimoni ja poikani kanssa. Meillä on satakunta päätä ja maito jalostetaan Irlannin puolella. Minulla on nyt lyhyt esitelmä siitä, mitkä seuraukset Brexitistä ovat Pohjois-Irlannille ja maitotalousalalle. Meillä Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa on pitkä aikainen yhteisö ollut maitotalousalalla. Kuten kaikki salissa varmasti tietävät, Brexit-aikataulu on edennyt ja nyt ollaan loppusuoralla, mitä tulee päätöksentekoon. Maanviljelijälle ja jalostajille prosessi on turhauttava. ja oikein tiedetä, miten Brexit-aikakausi tulee toimimaan käytännössä ruohonjuuritasolla. Toivottavasti tulevina kuukausina saadaan aikaiseksi sopimus. Ja toivomme, että mikäli yhdistynyt kuningaskunta saa Euroopan parlamentin kanssa sopimuksen aikaiseksi, niin tämä runnotaan sitten myös Lontossa läpi. Suuret ovat panokset tulevina kuukausina. Tässä kalvolla näkyy nämä mahdolliset skenaariot. On vaikea löytää linjausta, joka tyydyttäisi kaikkia. Molemmilla puolin linjan on vahvat näkemykset olemassa. Toivottavasti poliitikot ovat lähellä yhteisymmärrystä ja toivottavasti lopputulema saadaan aikaiseksi. Toivomme maanviljelijöiden ja maitotalousalan kannalta, että ratkaisu on sellainen, että meidän yhteistyö ja molemmin puolin Irlannin raja voivat toimia. Erittäin ajankohtainen keskustelu on tämä niin kutsuttu backstop, eli varautumisjärjestely koskien Pohjois-Irlantia. Tämä varautumisjärjestely on olemassa sen takia, että mikäli sopimusta ei saada aikaiseksi, Toivottavasti yhdistynyt kuningaskunta ja EU pääsevät jonkin näköisen yhteisymmärrykseen ja tämä prosessi pääsee eteenpäin. Mikäli sopimusta ei synny, niin toivomme, että saisimme VTOn suosituimmuuslausekkeen voimaan meidän välisen kaupankäyntiin. Tämä olisi kuitenkin merkittävä isku maanviljelijöille ja koko ruokaketjulle, elintarvikeketjulle tässä alkuvaiheessa, mikäli tähän järjestelyyn päädytään. Ja nyt kun tämä kaikki on käynnissä, niin samanaikaisesti Pohjois-Irlannin paikallisallinto on ajautunut jumiin. Hallitus oli kokoutunut Stormontissa yli 600 päivään. Ja nimenomaan tässä vaiheessa meille tulisi olla vahva ääni, ja poliitikot eivät todellakaan nyt aja kansalaisten etua tässä tilanteessa. Maksut ovat tulevat kaksi vuotta samanlaisessa tilanteessa kuin nykyisin aina vuoteen 2020 asti. Sitten nämä maksut häivytetään hiljattain pois. Sitten on ympäristöasioihin sidoksissa oleva maksujärjestelmä, jota ollaan ajamassa sisään. Se, miten tämä toimii sitten maatilatasolla, niin se jää nähtäväksi. Yksittäinen maksujärjestelmää kattaa 50 prosenttia tilojen tuloista, ja mikäli tukea ei ole, niin varmastikaan toiminta ei voi näillä tiloilla enää jatkua. pohjois raja Irlannin tasavallan kanssa on suuri keskustelun aihe 310 mailia ja 30 000 ylittää rajan päivittäin. 80 prosenttia rajat ylittävästä kaupankäynnistä on nimenomaan pk-yritysten käymään kauppaa, pienten yritysten käymään kauppaa. Tässä taustalla on olemassa eläinlääkintäluvat, mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pohjois-Irlannin maito pääsee tuotantolaitoksille ilman ongelmia ja tavoitteena on, että tätä voitaisiin myydä sitten EU-tuotteena ilman ongelmaa. 26 prosenttia Pohjois-Irlannin maidosta siirtyy Irlantiin, noin 9 prosenttia kaikesta Irlannissa käytetystä maidosta. Ja Irlannistahan on peräisin kuuluisa kermalikööri ja siinä oleva maito saattaa ylittää rajan jopa viisi kertaa, kunnes päätyy kyseiseen puteliin. Nyt voisimme käydä läpi, miten me olemme päässeet siihen tilanteeseen, että niin suuri osa meidän maidosta jalostetaan, pohjoislainen maidosta jalostetaan Irlannissa. Jos katsoo Kiina, Uusi-Seelanti, Intia sarakkeita. Tässä on merkittävä laajennus. Yhdysvalloissa on myös lisätty tuotantoa. Sitten alhaalla Saksa, Irlanti, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta. Siellä ala, siellä tuotanto on joko laskenut tai kasvanut hyvinkin vähän ainoastaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytetään vähemmän maitoa. Se vapautti kiintiöitä Pohjois-Irlannille, joka mahdollisti sen, että tuotantomme on kasvanut viimeisten 20 vuoden aikana jo 50 prosenttia. Suuri osa tästä tuotannosta oli niin kutsuttu talvimaitoa, joka taas sopi Irlannin jalostajille, jalostajille ja he mielellään. Sitten jalostivat tätä maitoa. Tässä Irlannin tuotanto näinä vuosina, se on tämä ylin, ja sitten tämä alempi viiva on pohjois tuotanto. Meillä on tasainen tuotanto Pohjois-Irlannissa, kun taas Irlannissa on tämä nurmialan perustuva tuotanto kevät-kesäkausi on silloin huippusesonkia Irlannissa. 2,2 miljardia litraa noin suunnilleen tuotetaan vuodessa. Kuinka Irlannin osuuskunnat järjestäytyvät, että he voivat sitten kohdata Brexitin? Pohjois-Irlannissa meillä jalostustoiminta on osuuskuntapohjaista. Suurin on Dale Farm, 30 prosenttia Pohjois-Irlannin maidosta jalostetaan Dale Farmin toimesta. Juustotuotanto on merkittävin toimiala heillä ja 80 prosenttia tuotannosta siirtyy yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Sitten Glanbia Cheese osuuskunta, he panostavat juuston tuotantoon 11 prosenttia Pohjois-Irlannin tuotannosta päätyy Glanviolle. Se on yhteisyritys Glenvia ja LPO, joka on yhdysvaltalainen yritys. Sitten Lakeland Dairies, joka jalostaa 28 prosenttia pohjois maidosta, voita, maitojauhetta, juustoa. Siinä heidän tuotanto, mutta he ovat hiljattain yhdistyneet Lake Patrick osuuskunnan kanssa. Ja puhun tästä hieman myöhemmin. Muut maidon ostajat hankivat pienempiä osuuksia tuotannosta. Strathroy on pienempi toimija, joka toimii Dale Farmin tiloissa. Aurinko taas on Pohjois-Irlannissa toimiva jalostaja, jolla on pientä toimintaa Pohjois-Irlannissa. Tämä Lakeland osuuskunta perustettiin, kun kaksi pientä osuuskuntaa yhdistyi. Ja vuonna 1994, kun yhdistyneen kuningaskunnan maitosääntely poistui, Yritykset saavat ostaa suoraan tiloilta ja Lakeland aloitti myös tämän toiminnan 2003. Lakeland osti Bailey Foods Limited yrityksen. Se oli hiljattain yhdistynyt Kerin kanssa, jolloin tämä vasikkatila vapautui ja Lakeland hankki tämän. Vuonna 2002 Lakeland osti Neslen tehtaan. Tämä suljettiin tämä tehdas, mutta yhteistyötä Neslen kanssa on edelleen. Ja Pritchard ostettiin sitten vuonna 2003 ja investointeja on tähän kohteeseen tehty merkittävästi. Vuonna 2015 ostettiin Monathon Monahan yhdistyi Valerysien kanssa ja pyristettiin St. Patrickin osuuskunta. Ja nyt St. Patrick ja Lakeland ovat tehneet sopimuksen siitä, että ne yhdistävät toimintonsa ja mikäli kilpailuviranomaiset tämän hyväksyvät, niin se toteutuu osakkeen. Osakkaat ovat tämän jo hyväksyneet. Tänä aikana väli tehdas hankittiin myös, joka antaa enemmän jalostuskapasiteettia. Lake Patrick, Lakeland osuuskunta saattaa yhteen 25 000 tuottajaa ja 2,5 miljardia litraa maitoa. kahdeksan miljardia maitoa. Siellä on vahva yhtiö, vahvoja brändejä, Siellä tehdään, he tuottavat muun muassa maidon korviketta. Lisäksi pohjois on investoitu uuteen tehtaaseen. Tämä tarkoittaa, että pohjois kapasiteetti, jalostuskapasiteetti on sellainen, että se pystyy jalostamaan kaiken oman maitonsa. Tämä ei aiemmin ole ollut mahdollista. kolmas lokakuuta tämä esitys annettiin osakkeenomistajille ja tämä tunnetaan nimellä Lakeland Dairies 1,8 miljardia litraa maitoa vuodessa – 3200 maiden tuottaja. Osakkeet jakautuvat siten, että Lakelandin osakin omistajat omistavat yhtiöstä 73 prosenttia ja Lake Patrick omistajat 27 prosenttia. Näin sovittiin, kun neuvoteltiin tästä osuuskuntien yhdistymisestä. Lakeland Jerry's työs, työllistää 225 työntekijää Turn Artsin yksikössä. Siellä on investoitu 27 miljoonaa viimeisten viiden vuoden aikana. Kyseessä on siis rajat ylittävä ja vientiä on 170 miljoonaa vuosittain, siellä panostetaan lähi Pohjois-Afrikkaan. Ja Brexit, Brexitia huomioimatta, niin tämä on erittäin hyvässä asemassa tämä tuotantoyksikö. Voisitteko pian lopetella? Say on the supply chain challenges, eh, we're, we're struggling with the, our average farm gate price recently tässä tavarantoimittajien kohdalla, niin tässä jäljemmeet saavat epäreilun osuuden tuloista ja haluaisimme, että näitä tulee saataisiin enemmän kotiutettua nimenomaan tiloille. Brexitin suhteen me pyrimme meidän kantaa puolustamaan elintarviketuotteiden, maitotaloustuotteiden tulee edelleenkin myös tulevaisuudessa ylittää rajavapaasti. Intervención. Eh, quería saludar a... Kiitoksia kovasti tästä esityksestä, herra Irvin. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Höytömän vierailijat. Tervetuloa maatalousvaliokuntaan. Toivottavasti päivän keskustelu on teistäkin mielenkiintoinen. Ja sitten täällä on toinenkin vierasryhmä, herra Hoislingin kutsumana. Häntä ei nyt näy vielä täällä, mutta jos hän saapuu paikalle, niin hänenkin vieraansa ovat täällä valiokunnassa. Tervetuloa teillekin, kummallekin ryhmälle. Ja toivottavasti teitä kiinnostaa tämän iltapäivän maatalousvaliokunnan keskustelu. Nyt siirrymme sitten puheenvuoropyyntöihin. Sama osa antoi ensin. Kiitoksia. Kiitos, hyvä ystävä. Haluaisin tässä nyt tervehtiä kahta puhujaa, joita kuulimme. Kuuntelin oikein tarkalla korvalla sitä, mitä sanoitte, e- erityisesti Zampierille. Haluaisin ottaa esille näitä vuoristoalueen maitoalan haasteita. Tulen Atsorien saarilta, tuliperäisiltä saarilta, joilla on erilaisia tuotantoon liittyviä rakenteellisia ongelmia – ja tämä on aihe, joka on meille erittäin arkaluontoinen. Ja se, miten äh, kuvailit tilannetta, osoittaa kuinka tärkeitä tuottajat näillä alueilla ovat. Yksittäiset heikkoudet tällaisissa osuuskunnissa voidaan kuitenkin muuttaa vahvuuksiksi – ja tämäkin ala on atsoreille hyvin tärkeä. Sitten markkinoista. Hinnat ovat matalalla ja epäluottamus tai luottamuksen puute kasvaa kuluttajien keskuudessa. Näin on tapahtunut Atsoreilla. Tämä on meille ongelma. Me olemme kaukana markkinoilta ja tarvitaan spesifejä toimia. Haluaisin sanoa muutaman sanan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne nykylainsäädäntöehdotuksesta ja siitä, miten uskotte ehdotuksen vastaavan nykyisiin maitoalan ongelmiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Luesson, korkeintaan kaksi minuuttia. Merci aux deux intervenants. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos puhujille. Irlannin tuotannosta on puhuttu paljon, mutta myös Ranskassa maitotalousalalla on erittäin paljon ongelmia, kuten muullakin, ja maitotilalliset eivät enää elä tuotannostaan. Maitokiinteiden päättyminen aiheutti sen, että ylituotanto on merkittävä. Tämä aiheuttaa 10 miljardin kustannukset teollisuus pystyy painostamaan tilallisia omaksi hyödykseen. 10 miljardia on nämä menetykset vuodessa. Teollisuus saa tukea, mutta maitotilalliset eivät saa tukea. YMPn tarkoitus on ajaa nimenomaan suurteollisuuden etua, ei tilallisten etua. Ja vaikka maitotalousala toimii hyvin, niin silti tuottajat työskentelevät tappiollisesti. Tässä etujärjestöt pyrkivät auttamaan maitotilallisia, että he pystyvät lyömään hyntyt yhteen ja taistelemaan teollisuutta vastaan vuorimaidon suhteen on pyydetty, että saataisiin lisätukea maidon tuotannolle vuoristoalueella, koska se on kalliimpaa ja vaikeampaa. Mikä on teidän näkemyksenne tähän asiaan liittyen? Kiitos. Gracias. Kiitoksia. Seuraavaksi Des. Ja, vielen Dank, Frau Kiitos paljon puheenjohtaja ja sydämelliset kiitokset molemmille puhujille näistä alustuksista. Minulla olisi molemmille puhujille sama kysymys. Miten Etelä-Tirolissa Miten korkeita ovat ensimmäisen pilarin tasausmaksut Ladunmaan osalta? Ja sama kysymys Pohjois-Irlannin puhujalle. Saksassa vähän aikaa sitten on 1,6 miljardia ikään kuin siirretty peltoviljelystä laidunmaahan. Ja tämä on maitoviljelijöille ollut hyvin edullista. Etelä-Tirolin osalta edustaja Pieriltä kysyisi, mitä voitaisiin tehdä. Voitaisinko ajatella esimerkiksi erityislisien maksamista näiden pitkien kuljetusmatkojen ja korkeiden kustannusten osalta. Ja en tiedä, oletteko samaa mieltä siitä, että kun ympäristö- ja eläinten hyvinvointivaatimukset vahvistuvat, niin ne iskevät kyllä pahemmin pientilallisiin kuin suurempiin tiloihin, joiden on paljon helpompi selvitä tällaisista lisäkustannuksista. Esimerkiksi Bayerissa voitaisiin menettää monia tällaisia vuoristoalueilla toimivia viljelijöitä, jos kielletään lehmien pitäminen kiinnitettynä koko ajan. Heillä ei ole ehkä tällaisia tilojakaan, mihin tällaiset navetat rakennettaisiin. Muuten kiittäisin herra Sampieriä siitä, että hän sanoi, että todella osuuskunnat ovat elintärkeitä, jotta pientilälliset pysyvät hengissä. Vajerissa olen nähnyt tämän osuuskuntien osalta. Ilman osuuskuntia Bayerissa monet olisivat joutuneet jättämään tämän leikin kesken ja siksi on hyvä, että tuetaan osuuskuntia, jotka auttavat erityisesti näitä pientilallisia. Kiitos. Dziękuję panu posłowi. Witam Państwa, dziękuję Pani Poseł. Kiitoksia. Seuraavaksi mä kiitän Aguileraa. Kiitoksia puhu, puhujille. Pohdin näitä kahta esitystä. Brexit-haastehan on Pohjois-Irlannille aika spesifi tässä on paljon yksityiskohtia, mutta kävisin ensin läpi tätä vuoristoalueiden pienimuotoista maitoalan tuotantoa. Pohdin, kuinka suuri osa tuloista noilla alueilla tulee maidon tuotannosta. Jos tilat ovat näin pieniä, ne ovat ehkä ekosysteemin osana tärkeitä, mutta tu- mikä niiden tuotto on, tästä haluaisin lisää tietoa. Ja sitten sanoitte, että monet viljelijöistä ovat yli 60-vuotiaita. Onko tulossa seuraava sukupolvi, joka jatkaa viljelyä saman mallin kuin nykyään? Enpä usko. Ja pohdin, minkälaisia järjestelmiä voitaisiin käyttää, jotta nuoria viljelijöitä voidaan kannustaa jatkamaan toimintaa noissa hyvin hankalissa oloissa. Kun katsotaan Pohjois-Irlannin tilannetta, olen Irvinin kanssa yhtä mieltä siitä, että maidon jalostaminen pystytään, sitä voidaan jatkaa samalla malliin kuin tällä hetkellä. Ei rajaa, ei sääntelyesteitä. Tällä hetkellä Pohjois-Irlannissa on poliittinen tyhjö, äänenne ei pääse kuuluviin ja nyt keskustellaan paljon Brexitistä ja sen suunnasta – Jos katsotaan tavallisia pohjoisirlantilaisia, uskotteko, he, että heidän kantanne näkyy Brexit-kannoissa? Me olemme täällä ainakin huolissamme teistä. Ja tiedostan sen, että teidän toiveisiin pitäisi vastata, mutta uskotteko, että äänenne tulee kylliksi hyvin kuulluksi? Kiitos, Andrew. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös näistä esimerkkeistä puhujille. Minulla olisi vielä kommentti liittyen tähän vuoristomaitoon. Olisiko mahdollista kertoa, että päteekö näissä nämä ANC-tuet tässä vuoristomaitotuotannossa ja eli luonnonhaitta tuet. Te puhuitte tässä puhutaan maidon tuotannosta yhteisen markkinajärjestelmän suhteen. Tässä on suotettu yhteen mailla ei enää ole oma yhteistä markkinajärjestelmää. Ja onko EUn asia käsitellä näitä ruokakriisejä? VTO artiklat laukaistiin kriisin aikana, mutta liian myöhään ja tämä toi erittäin suuren kustannuksen ja Tämä kriisi maksaa edelleen. On hyvä tietää, onko lukuja olemassa siitä, paljonko tämä kriisi oikein maksaa. Onko EUlla riittävän joustavaa ja aktiivista kriisinhallintamekanismia, jotta pystytään kohtaamaan näitä ongelmia? Pitäisi kyetä vetämään tuotteita pois markkinoilta riittävän nopeasti – Pitäisi käyttää myös julkisia yksityisiä varastointijärjestelyjä sertifikaatit vientiä ja tuontia varten ja pitäisi myös valvoa hintakehitystä. Olisi tärkeää, että komissiolla olisi riittävät välineet, että se pystyy toimimaan siten, että pystytäisiin välttämään nämä menneet tilanteet. Ja niin kun täällä puhutaan yhteistyöstä, niin minä olen samaa mieltä. Yhteistyö on avainasemassa, jotta pien, pienet tilat jäävät henkiin. Ja meidän tulisi ottaa tämä mukaan yhteistä markkinajärjestelyä koskevan mietintö, josta jota käsittelemme tulevina viikkoina. Angie. Northern Ireland. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä Pohjois-Irlantiin tästä sanoa 30 000 rajan ylitystä Irlannin tasavallan puolella. Tämä ei ole niin valtava, jos ajatellaan Temsin ylitystä Dartfordissa. Yleensä piti vuosia sitten keskit pysäyttää tullimaksun ja nyt ajetaan eikä pysähdytä ollenkaan, vaan sitten saa jälkikäteen maksun. Tällaista teknologiaa maksettavakseen. Siis tällaista teknologiaa voitaisiin käyttää samoin kuin Kanadan rajalla on. Sielläkään ei ole tällaisia hidastuksia. Nämä asiat hoidetaan toisin teknologian kautta. Käytetään siis sitä teknologiaa, jota meillä on käytössämme. Voitaisiin puhua tällaisista valtuutetuista kaupan jotka on tunnustettuja – Eli voitaisiinko katsoa tämän tyyppistä järjestelmää sitten sääntelystä? EUllahan on vastavuoroinen standardien tunnustaminen EUn ulkopuolisten maiden kanssa. Ei ole mitään syytä sille, etteikö Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välillä voitaisiin ajatella myös tällaista vastavuoroista tunnustamista. Uh, thank you very much. Uh, uh, thanks for the two... Kiitos Kiitos näistä kahdesta esityksestä. Edessämme on todella suuria haasteita yhteiskunnassa. Ihmiset, jotka tuottavat elintarvikkeita, pyrkivät korkealaatuiseen tuotantoon. Heidän pitäisi myös saada tästä elantonsa. Ja yksi keino onnistua tässä on toimia osuuskunnittain niin, että ihmiset lyövät hynttyynsä yhteen. Tämä on onnistunut varsin hyvin. Olen puhunut tästä valiokunnassa aikaisemminkin. Joskus katson yritykset, kuten Glambia, ja on pohdittava, kun tässä nyt kyse kissasta, joka on kotona napamassa hiiriä, mutta on kasvanut niin suureksi, että uhkaa syödä itsensä. Ehkäpä toimimalla tällä tavalla jotkut voivat saada hyvän hinnan, mutta jos sitten miljardi euroa siirretään Luxemburgiin ja pyritään vähentämään verottaakka, niin silloin mm, erilaiset piirikunnat, esimerkiksi Pohjois-Irlannissa, menettävät verotuloja. Täytyy pohtia, mistä rahat ovat alun perin tulleet. Ne ovat tulleet meiltä, mutta ovat päätyneet jonnekin mielikuvitusyrityksiin Luxemburgin, josta ei ole hyötyä sitten työntekijöille eikä muille. Kiitos, Roxy Ribeiro. Antes mais agradecer eh, aos Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää puhuja ja minä haluaisin nostaa muutaman kohdan esiin. Tämän äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Tässä halutaan katsoa, kuinka voitaisiin eheyttää maanviljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa. Minä tunnen myös ne ongelmat, joita ihmiset vuoristoalueella kohtaavat. Minä olen Asoreilta kotoisin, Meillä maksetaan 28 senttiä per litra maitoa maanviljelijöille. Ongelma on meille tuttu. Olisi hyvä tietää, kuinka näitä toimia voidaan käyttää, jotta voidaan elvyttää ja parantaa maanviljelijöiden asemaa. Kuinka olisi mahdollista nostaa maitolitran hintaa? Olisiko mahdollista puuttua neuvotteluihin, että voidaan taistella markkinoiden vääristymiä vastaan? onko tässä toimialakohtaiset organisaatiot vaikkapa mukana. Olisi mielenkiintoista tietää, voisivatko Asorit liittyä tähän EU-ohjelmaan siten, että he voisivat edistää omaa maitotuotantoaan. Tämä voisi olla mahdollisuus meille, jotta pystyisimme lisäämään tuottajien samahintaa. hintaa. Seuraavaksi Vaits. So first a question uh, to Mr. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Vainille ensin kysymys. Sanoitte, että lisäsitte tuotantoa 50 prosenttia kymmenessä vuodessa. Tämä ilmeisesti on linkittynyt tähän talvimaitokysymykseen. Voisitteko kertoa, miten tällainen maidon tuotannon lisääntyminen tapahtuu? Onko tämä taloudellisesti kestävää? Toinen kysymys Etelä-Tirolin kollega Sampierille oikeastaan kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mikä etelätirolaisten viljelijöiden mielestä on kestävyyden kanssa ongelma? En minä tiennyt, että siellä olisi paljon parantamista kestävyyden osalta. Eihän tässä ole suuria eroja perinteiseen luomutilaan verrattuna. Tunnen aika hyvin tämän alueen. Ja toiseksi, miltä näyttää investointituki toisesta pilarista? Otetaanko Etelä-Tirolissa tätä paljon käyttöön? Onko mielestäni mahdollista ehkä, että ei ainoastaan maidon varastoimisen, vaan myös eläinten hyvinvoinnin osalta voitaisiin antaa lisää tukea. Investointia totta kai tarvitaan, se on hankalampaa pienemmille tiloille, mutta miten voitaisiin tässä jakaa investointitukea? Kiitos. Jaka puuta seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kahta puhujaa, joilta saimme tietoa tästä alasta. Italiassa ala on kärsinyt lukuisten tilojen sulkemisesta hinnan laskun takia ennen kaikkea. Ja haluan esittää Tsuri Zampierille seuraavan kysymyksen. Hän puhui siitä, että tarjonta keskittyy jatkuvasti, jotta kriittinen massa voisi olla sitten suurempi. Tähän sitten liittyy erilainen hinnanmuodostus. Tämä tietenkin on yksi mahdollisuus, mutta tämä ei mielestäni riitä, jotta tästä valtavasta kriisistä päästään ulos. Täytyy keksiä jotakin uutta, strategisempaa. Haluaisin kuulla, miten suhtaudut esimerkiksi maantieteellisiin äh, alkuperämerkintöihin maidon tuotannossa. Tämä on hyvin ristiriitainen kysymys, koska joissakin äh, maissa tämä toisi jäljitettävyyteen liittyviä lisäkustannuksia, mutta voisiko tämä olla teistä joissakin yhteyksissä mahdollisuus vahvistaa tietyn tuotteen laadukasta tarjontaa. Kiitos. Näin kaikki puheenvuorot on käyty nyt läpi. Seuraavaksi kuulemme Rova ja komissiosta maatalouden pääosastolta. Thank you very much and good afternoon to everyone. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Voisin aluksi onnitella valiokuntaa siitä, että tämä keskustelu järjestettiin, tämä hyvin ajankohtainen keskustelu maitotalousalla ajatellen, varsinkin kun ajatellaan UMP-uudistusta, joka on pöydällä, ja ajatellen Brexitin tilannetta. Maitotalousala on aivan kriittisen tärkeässä roolissa, kun ajatellaan Brexitia. Pitää myös kutinsa, että maanviljelijöiden yhteistyö, keskinäinen yhteistyö auttaa varautumaan hintojen ailahtelua vastaan. Maatalousalalla voidaankin sanoa, että ainoastaan, kyllä, ainoastaan 64 prosenttia maidon keruusta tapahtuu yksityisten toimien, toimijoiden toimesta – tapahtuu 64 prosenttia tapahtuu osuuskuntien toimesta. 64 prosenttia maidon kerrosta tapahtuu osuuskuntien toimesta ja 36 prosenttia ei tapahtunut osuuskuntien toimesta ja toimesta 10 vuotta sitten päätettiin, että jotain olisi tehtävä, jotta osuuskuntien osuus olisi vieläkin suurempi. 2012 aloitettiin niin kutsutulla maitopaketilla ja silloin EU antoi viljelijöiden käyttöön tietyn määrän välineitä, että he pystyvät parantamaan toimitusketjussa omaa asemansa. 2016 asiasta tehtiin kertomus ja tämä kertomus sisälsi myös riippumattoman tutkimuksen tulokset ja tämä osoitti, että ne välineet, jotka EU antoi viljelijöiden käyttöön, todellakin auttaa ainakin mitä tulee hintaan, vakauteen ja tähän maidonkerun turvaan. Mitä nämä välineet olivat? Me mahdollistimme sen, että luodaan, että maanviljelijät ja tuottajat lyövät hyntyt yhteen ja he pystyvät neuvottelemaan suoraan ostajien kanssa – koskien niin hintaa kuin maitovolyymiä, joka toimitetaan. Tämä oli erittäin tärkeää ja tämä on sitä edelleen. Tätä ei välttämättä huomata, mutta EU:ssa maitotilan koko on 28 päätä ja 200 000 litraa maitoa tuotetaan vuodessa ei niinkään kaukana siitä, mitä etelä ystävämme kertoi omasta alueestaan. Lisäksi meillä oli kontiasetus viime vuoden lopulla. Ja se, mikä oli jo maitotalouden, ne välit, jotka olivat maitotalouden käytössä, annettiin myös muille aloille käyttöön. Erällä erolla se, että tuottaja järjestöt, niin heillä on, jotka ovat todellisia talouden toimijoita, niin heillä on tämä työehtosopimusneuvottelumahdollisuus. Nyt me neuvottelemme 2020 vuoden jälkeisestä YMPstä ja Etelä-Tirolin kollega nimenomaan mainitsi maitotalousalaa koskevaa uutta mahdollisuutta, joka koskee myös muitakin aloja, joissa tämä mahdollisuus ei ollut käytössä, niin on mahdollista, että on näitä operatiivisia ohjelmia, kuten elintarvikkeiden ja vihannesten kohdalla on jo olemassa. Tämä ei ole pakollinen toimintamalli jäsenvaltioille, mutta mikäli toimintatavat niin osoittavat, olisi mahdollista, että 30 prosenttia suora maksukuoresta omistettaisiin operatiivisille hankkeille yhdellä tai useammalla alalla, jossa tällaisille ohjelmille on tarvetta. Komissio tarjoaa tätä mahdollisuutta nähtäväksi ja miten neuvottelut parlamentin ja neuvoston kanssa sujuvat tätä asiaa koskien. Mutta Ainakin kissa on nyt nostettu pöydälle komission toimesta. Lisäksi molemmat puhujat sivusivat kahta asiaa, enkä nyt kaikkia näitä yksityiskohtia voi käsitellä. Tämän kuulemisen lopussa, tämän toisen vaiheen jälkeen, kollega Buffy tässä kertoo, mitä tehdään koskien näitä tullimaksuja ja nyt on nähtävä, me käsittelemme myös sitä, kuinka nämä kustannukset saadaan jakautumaan tasaisesti läpi toimitusketju. Kiitoksia. Dziękuję pani Kiitoksia komissiolle tästä. Nyt sitten asiantuntijamme voivat reagoida juuri kuulemiimme kommentteihin ja kysymyksiin. Myös siihen, mitä komissio sanoi. Viisi minuuttia kullekin. Sopikaa keskenänne, kuka aloittaa. Kymmenen minuuttia siis yhteensä. Abgeordnete. Hyvät edustajat, sain tässä aika paljon kysymyksiä. Toivottavasti nyt panin kaiken oikein merkille enkä vastaa kronologisesti, vaan yritän vetää tässä hemmelankoja yhteen. Tänä vuonna on kuuhun kulunut 200 vuotta Wilhelm Haifaisenista. Tämä näkyy tiedotusvälineissä. Raiffeisenhan oli osuuskunnan taustalla perustajana. Ja Tämä keskeinen ajatus on äärimmäisen tärkeä, jotta pienet tilat voivat selvitä. Tässä kuultiin Atsureista ja muista kaukana tai syrjäisistä alueista. Ne eivät tee työtä tehdäkseen voittoa, vaan pystyäkseen kattamaan kustannukset, ja tässä on valtava ero, joten todella voin peräänkuluttaa teitä kaikin keinoin edistämään osuuskuntia. Ne edistävät aina alueen sijaa. Alueellinen toiminta on hyvin tärkeää. Meillä yksi kolmasosa tuloista tulee juuri alueelta. Tämä merkitsee hyvin vakaata asiakaskuntaa. Me emme joudu tiukasti neuvottelemaan esimerkiksi kauppaketjuja ketjujen kanssa, koska markkinat ovat tutut, eikä markkinainvestointeja alueellisesti tarvita kovinkaan paljon. Kaikki tuntevat meidät. Ja sitten muutama sana edustaja Kaputolle. Se pieni lisä, jota saamme kauppaketjulta, on, johtuu siitä, että tulemme juuri Pohjois-Tirolista. Tämä antaa meille tämän maantieteellisen lisän, tällaisen bonuksen. Mutta emme mekään tiedä, kuinka kauan tällaisen vielä voimme saada. Maantiede, suojeltu alkuperä, alkuperämerkinnät, ne ovat meille aivan keskeisen tärkeitä, jotta meitä ei voida korvata muilla. Me eroamme muista tuotteista konkreettisella tavalla eikä näin heitä meitä saman koppaan muiden kanssa. Muuten emme ole kilpailukykyisiä, vaikka meitä tuettaisiin kuinka. Emme pysty olemaan kilpailukykyisiä sellaisten tuotteiden kanssa, jotka toimivat helpommilla tuotantoalueilla. Ja sitten eteenpäin. Tässä kysyttiin tuista. Ensimmäisessä pilarissa sieltä saamme oikeastaan aika vähän alle 100 euroa hehtaarilta. Ja toinen pilari on meille tasausmaksuina ja ympäristötoimia äärimmäisen tärkeää. Niillä on suuri merkitys vuoristo maataloudellemme. Riittävätkö nykyiset lainsäädäntöedellytysten puitteet? En tiedä. Tämä ei välttämättä ole oma tehtäväni tätä nyt arvioida. Edustan hedelmäalaa olen ollut hedelmäalalla ja maitoalalla töissä ja operatiivisista ohjelmista saamani kokemukset ovat olleet erittäin hyviä. Tämä todella toimii ja on hienoa, että tällainen mahdollisuus on. Edellytyksenä kuitenkin on se, että jäsenvaltiot tarjoavat vähimmäisresurssit tähän kaikkeen, muuten tästä ei ole mitään hyötyä. Itse todella kannatan tällaisia operatiivisia ohjelmia. Ja näette, että juuri tällaisilla syrjäseuduilla, pik- alueella olisi muuten hankaluuksia saada näitä tuotteita eteenpäin. Kiinassa ei oikeastaan ole tietoa vuoristoalueesta, ei varsinkaan dolomiteista tai tietyistä vuoristoalueista. Eli heille pitäisi selittää sitä, miksi tuotteemme ovat kalliimpia ja tähän tarvitaan viestintää ja sel- selvitystä. Entä sitten kestävyyteen liittyvät ongelmat? Vuoristoalueilla valitettavasti Meillä on 80 prosenttia navetoista parsinavettoja, muuten ei olisi mahdollista toimia. Meillä ei ole kylliksi tilaa rakentaa muunlaisia talleja. Jos parsinavettaat muutettaisiin sellaisiksi, joissa eläimet voivat liikkua vapaasti, ne olisivat jopa hengenvaarallisia eläimille. Ne pääsisivät ulos ja tippuisivat pitkin vuoren rinnettä. eikä voida vakuuttaa viljelijöitä siitä, että käytettäisiin niin paljon rahoja ja varoja tällaiseen uudenlaisen tallin rakentamiseen. Kuka todella lähtisi investoimaan tuhansia euroja tällaisiin uusiin talleihin – ja navettoihin, kun ei ole selvää, että uusi sukupolvi jatkaa toimintaa, joka ei ole kannattavaa. Viljelijät eivät 80 prosenttisesti enää viljele tai toimi viljelijöinä päätoimisena, vaan tekevät myös muita asioita. Monet esimerkiksi työskentelevät hiihtoalueilla, tarjoavat majoituspalveluita turisteille ja maito, maidon tuotanto ei enää ole suurin osa kotitalouksien tuloista, koska tilat ovat niin pieniä. Matkailu on keskeisen tärkeää ja on tärkeää, että tehdään investointeja infrastruktuuriin, tarvitaan julkisia äh, laitoksia, ja toimintaa, jotta ihmiset voivat myös elää noilla alueilla. Lisäksi tukipolitiikassa tarvitsemme muitakin tukimuotoja, jotka eivät ole vielä ehkä kyllin houkuttelevia. Täytyy myös selittää viljelijöille paremmin, mikä heitä odottaa. No niin, aikani päättyy. okay, Yes, thank you, President. on, a, Kiitos oikein paljon. Kun puhutaan siitä, miten maitotilallisen kanta kuuluu yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla, niin alueilla on viljelijöiden liitot, jotka ovat tehneet yhteistyötä, jotta voitaisiin koko ajan vaist- viestiä siitä, miten tärkeää elintarvikkeiden maataloustuotanto on yhdistyneelle kuningaskunnalle. Tämä viesti on kyllä, sitä on viety, mutta on mainittava, että olen vähän huolissani siitä, mitä tapahtuu sitten loppujen lopuksi ihan viime hetkillä. Toivottavasti saadaan kunnollinen ratkaisu, mutta se jää hyvin viime tippaan. Mitä sitten tulee kestävyyteen talvimaidon osalta? Maidon tuotanto Pohjois-Irlannissa oli melko tasaista. Ja maidon tuotanto, talvimaidon tuotanto on hiukan tehokkaampaa siksi, että pystytään käyttämään sitä tuon noiden talvikuukausien aikana. Ja jos hintaan tässä isketään, niin viljelijät ehkä joutuvat päätymään siihen, että maitoa tuodetaan laiduntamalla. Mutta tällä hetkellä se toimii melko hyvin niiden osalta, jotka tätä järjestelmää käyttävät. We also are on basic payment. Korvaukset, peruskorvaukset ja ympäristökorvaukset. Me olimme sellaisessa prosessissa, että haluttiin kaikki yhteen, mutta tämä prosessi on nyt jäädytetty Brexit-työn takia. Tulevan kahden vuoden aikana maksut ovat periaatteessa samat ja sen jälkeen No kaikki riippuu siitä, miten Brexit-tarina toteutuu. Teknologiarajoilla sitten. Brexit-keskustelun alusta lähtien, kuten on sanottu, teknologia voisi ratkaista tuon ongelman. Jos teknologia olisi käytössä, kaikki varmasti tietäisivät siitä, koska aina kun puhumme – ihmisille, jotka olisivat tällaista järjestämässä, niin se ei tunnukaan ihan yhtä yksinkertaisesti, yksinkertaiselta kuin mitä alun perin on ymmärtää osuuskunnista. Täällä puhuttiin Glambein osuuskunnasta. Se lähti liikkeelle osuuskuntana, kyllä. Mutta se on muuttunut ja maidon tuottajien osalta – tämä muutti tilannetta niin, että raha ei palannut enää omistajille, vaan sitä pistettiin syrjään. Farm ja Lakeland tällä hetkellä ovat kaksi merkittävää toimia, kattavat lähes sataprosenttisesti, kun osuuskunnat ovat kattaneet kustannukset, niin nämä tämä raha on sitten näitä omistajien jäseniä varten ja näin tämä on varsinainen aito osuuskunta. Joku mainitsi keski-iän 60, Pohjois-Irlannissa 59 vuotta ja kautta Euroopan kyllä, jotta saataisiin nuoria mukaan tälle alalle, niin tarvittaisiin Kyllä, kunnollinen kestävä tulotaso, jotta voitaisiin houkutella nuoria tälle alalle. Kiitos. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Mamy w tej chwili dalszą kontynuację. No niin. Nyt me jatkamme keskustelua Meillä on vielä kaksi esitystä tulossa. Domenico Anikiariko, Hän johtaa Pomegranata Agricola osa, osuuskuntaa. Kuulemme ensin häntä ja sitten Michel van Hallinia. Hän on markkina maatalouden asiantuntija, samoin innovaation ja kilpailun asiantuntija Fageningenin yliopistoista. Kumpikin saa 15 minuuttia ja lähdemme liikkeelle ensimmäisestä puhujasta. Pyydän teitä pitämään kiinni puheajastanne. Olkaa hyvä. Anni Kjärik on nimeni. Olen Grataljesta, Etelä- Italiasta ja kerron teille osuuskunnasta hedelmäviljelyalalla. Kuusi vuotta olen johtanut tätä osuuskuntaa Agricola Pomgrana. Kertoisin lyhyesti osuuskuntiin liittyvistä luvuista Italiassa. Noin 30 prosenttia maataloustuotannosta Italiassa on peräisin osuuskunnista. Noin 740 000 jäsentä kuuluu näihin osuuskuntiin ja 4700 osuuskuntaa, 35 miljardia euroa on liikevaihtoa. Ja kun katsotaan sitten hedelmäalan tuotantoa, vuonna 2017 liikevaihto oli noin 8,7 miljardia. Nämä ovat maatalousministeriön antamia lukuja. Nyt sitten itse asiaan. Itse kerron omasta esimerkistäni. Vuonna 2013, kun tutkimme markkinoita, analysoimme, niin havaitsimme sen, että Granaattiomena voisi olla uusi hedelmä, jota asuskuntana voisi ryhtyä viljelemään. Puhutaan tietenkin pienistä tiloista. Keskimäärin 2,2 hehtaaria on näiden koko. Osuuskunnat ovat pystyneet toimimaan pitkään hyvin ammattimaisesti, vaikka ne ovatkin usein tai melkein aina perheosuuskuntia tai tiloja. Vuonna 2013, kun tehtiin tällainen granaattiomena tutkimus, päätimme ottaa sen viljelyn ja yhdessä viiden muun viljelijän kanssa perustimme tällaisen Pomgrana nimisen osuuskunnan. Se haluaa edistää viljelyä, mutta myös granaattiomenan varastointia ja pakkausta. Tiedätte, että markkinat ovat hyvin erilaiset tai viljely on hyvin moninaista Italiassa. Me viittaamme tässä nyt Etelä-Italiaan. Jos katsotaan saappaan korkoa ja sen kärkeä, ne ovat meidän alueemme. Usein granaattiomena viljellään siellä koristekasvina, mutta kukaan ei koskaan ollut ehdottanut granaattiomenan intensiivisempää tuottavaa viljelyä. Mitä me sitten teimme? Me asetimme hankkeemme keskiöön tuottajan osuuskunnan. Katsoimme hyvin tarkkaan, minkälaisia ongelmia tähän voisi liittyä, minkälaisia palveluita voitaisiin tarjota osuuskunnille, jotta saataisiin laadukas tuote ja hyväksyttävä hinta. Sitten olimme yhteydessä agronomeihin, teknikoihin, jotka olisivat olleet vastuussa tuotannosta, mutta katsoimme myös alueella toimivia yrityksiä ja mahdollisia ja todellisia muutoksia, joita tiloille tulisi uuden tuotteen myötä. Sen jälkeen sitten äh, esittelimme itsemme yleisölle. Otimme heiltä vastaan äh, ohjeita ja kuuntelimme heidän ongelmiaan. Ja puhuimme uuden tuotteen äh, viljelystä, aivan uudesta asiasta heille – Ja tässä, aivan kuten edelliskin puhujat sanoivat, tilat ovat usein sellaisia, että viljelijät ovat viisikymppisiä, vähintään usein yli kuusikymppisiä. Joten me menimme tilalle, annoimme heille tutkimustietoa ja tietoa innovoinnista. Maataloushan on yksi vanhimmista aloista – mutta siitä huolimatta innovoinnin pitää olla aina mukana toiminnassa, samoin tutkimustyön. Nämä kaksi elementtiä usein maataloustiloilta puuttuu. Osuuskunta siis teki tärkeän tehtävän eli sen, että asetti tuottajan kaiken keskiöön ja tässä lähdettiin kehittämään erilaisia tuotantoon liittyviä palveluita. Osuuskuntaan liittyy erilaisia etuja. Heti alusta lähtien pyrimme yhteisin kustannuksiin saamaan aikaan erikoistuneiden työntekijöiden ryhmän, mutta myös agronomiryhmän. Ja kumpikin ryhmä annettiin äh, osuuskunnan käyttöön kahdesta syystä. Tuottaja, hänen pitää kouluttautua, mutta sen ei tarvitse olla liian hankalaa. Eikä hänen tarvitse myöskään keksiä alusta tuotantometodeja, vaan aivan alusta lähtien pitää olla apua tarjolla kaikessa. Siksi otimme tällaisen agronomi asiantuntijatiimin käyttöön. He kävivät tiloilla ja heillä oli tällainen äh, protokolla, jonka kautta sitten he antoivat tietoa tuotteesta, minkälaiset ravintoarvot sillä pitää olla ja miten tilaa ja tuotantoa pitäisi hoitaa teknisesti. Tämä tiimi kävi sitten kaikilla tiloilla ja mitä tästä sitten seurasi? No ainakin kokemus levisi nopeasti. Kun esiin tuli yhdellä tilalla ongelma, niin heti kun se nähtiin jossain toisaalla, silloin hyvin nopeasti pystyttiin reagoimaan ongelmaan. Ja totta kai yliopistot ja yksityisetkin tahot auttoivat meitä tutkimuksessa ja ongelman ratkaisuissa. Toinen erittäin keskeinen asia osuuskunnissa on se, että tila ja teknikotkin tunnistavat tuotemerkin. Mitä tämä tarkoittaa? Kun puhutaan maatalouden kanssa, niin pitää asettaa tavoitteet pitkälle. Pitää tuntea kuuluvansa johonkin. Kaikki vetävät yhtä köyttä. Ja yhteinen tuotemerkki on erittäin tärkeä yhteinen tavoite. Toinen tärkeä asia on tuotantomäärä. Mitä enemmän tuotantoa on, sitä enemmän neuvotteluvoimaa saa markkinoilla. 47 prosenttia osuuskuntatuotannosta myydään suoraan suurille ketjuille sekä Italian että ulkomaille. Sitten toinen kohtaamamme ongelma, josta edellisetkin puhujat puhuivat, liittyy sertifiointiin. Yksi asia on, että tiloille ja tilallisille sanotaan, että heidän pitää sertifioida tuotteensa, pitää noudattaa EUn sääntöjä, yhteisön sääntöjä. Mutta toinen asia on, että tarjotaan sitten palvelut tämän kaiken toteuttamiseen. Ei riitä, että sanotaan, että pitää tehdä näin, vaan pitää auttaa, auttaa heitä tässä toiminnassa. Sitten toinen etu tässä toiminnassa on se, että voidaan pelloilla antaa apua. Eli 40, 50, 60 viljelijä ei joudu itse keksimään tuotantometodeja, vaan hän saa apua kaikesta, kaikessa. Aina kun tavataan tilallisia, he usein sitten huojentavat sydäntään ja kertovat meille vaikka mistä. Joskus tarjoamme psykologistakin tukea. Sitten tuotteen käsittely. Useinkaan kun osuuskunta ei ole mukana, käy niin, että kauppias käy ostamassa tuotteen hinnalla, jota ei ole merkitty mihinkään. Ja nämä ovat kuitenkin nopeasti pilantuvia hedelmiä ja näin tilanne joutuu siis nopeasti myymään. Mutta osuuskunnassa on se etu, että voi olla melko varma siitä, että tuote saadaan myytyä oikealla tavalla. Ja tuotantoketjua pystytään lyhyentämään. ja voidaan antaa tietoa viljelijästä suoraan kuluttajalle. Käytetään QR-koodia ja näin tietoa voidaan antaa jopa 10 000 kilometrin päässä olevalle kuluttajalle paketin päällä. Kaikki se, mitä tapahtuu osuuskunnassa, tähtää siihen, että palvellaan kuluttaja. Puvissa näkyy kenties lapsia. Meillä on tärkeää, että lapset, mutta myös aikuiset tietävät paikallisesti, mitä osuuskunta tekee. Se edustaa aluetta, se on intohimoinen toiminnassaan ja on tärkeää, että lapsille kerrotaan toiminnasta ja ylipäätään kaikille asukkaille tuolla alueella. Ja on ehkä itsestään selvää näin sanoa, mutta kun kuluttaja menee supermarkettiin, tunnistaa tuotemerkin ja niin huomaa, että tuote tai hedelmä on hyvä, niin hän sitten nostaa sitä uudelleenkin. Ja kuluttaja voi olla varma tästä tuotteesta – jos hän ottaa internetin välillä tai kautta selvää tästä osuuskunnasta, hän saa siitä lisää tietoa. Tuotteet lajitellaan tai luokitellaan ensimmäisen, toisen, kolmanteen luokkaan. Värit tuotteissa vaihtelevat, mutta kuluttaja voi kuitenkin samastua tiettyyn tuotemerkkiin, kun hän sen tuntee. Miksi osuuskunta sitten on vielä tärkeä? Jo kuulun lisäksi voidaan sanoa, että viime vuosina tavaroiden ja markkinoiden globalisaatio on johtanut siihen, että ei enää kunnioiteta kausituotteita, ei odoteta tiettyä vuoden aikaa tietyn tuotteen kuluttamiseksi, vaan toiselta puolelta maapalloa tulee tuotteita milloin tahansa. Tämä joidenkin mielestä voi olla etu tai haitta, mutta se mitä haluaisin sanoa on, että tämä nostaa hintoja. Omalta alueeltani lähtee lukuisia rekkoja rekkoja, jotka kuljettavat esimerkiksi hedelmiä vaikka Pohjois-Euroopan asti. Tässä on erilaisia myynti- ja ostovaiheita. Tämä taas lisää hintaa. Mutta haluan sanoa teille, että tämä hinnannousu ei näy tuottajan taskuissa, ei osuuskunnan taskuissa, vaan tässä menetetään paljon tästä arvosta. Puhutaan lyhyestä tuotantoketjusta ja siitä, että arvo palautuu tuottajalle, mutta aina näin ei käy. Joten viime vuosina EU on pyrkinyt todella yhteisön varoin edistämään osuuskuntien toimintaa niin, että maatilat voivat järjestäytyä niin, että ne voivat todella toimia entistä paremmin tiimeinä. Voidaan siis olettaa, että osuuskuntana toimiminen lisää kilpailukykyä, lyhentää tuo, toimintaketjuja ja se, että saadaan enemmän tuotteita ja enemmän tuotantoa, niin voidaan saada oma ääni kuuluviin paremmin markkinoilla ja voidaan saada paremmin investointeja ja pieni lisäarvo osuuskunnan kautta. Usein omalla alueellani pysähdytään tällaisen tuore tuotteen myymiseen, mutta pienellä investoinnilla ketjua voitaisiin jatkaa ja voitaisiin siirtyä jalostukseen. Tähän liittyy talouspuoli, mutta myös toinen tärkeä elementti. Tässä näkyy valokuva, jonka otimme kuukausi sitten. Tässä näkyy kolme sukupolvea tuottajia. He jo vuosikymmenten ajan ovat vieneet eteenpäin rakkauttaan tätä ammattia kohtaan. He suojelevat maaperää, aluetta, ympäristöä, pitävät siitä huolta. Me yritämme tietenkin välittää tämän intohimon ja innon myös tuleville sukupolville. Kiitoksia kaikille. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Kiitoksia kovasti ja nyt kuulemme sitten seuraavaa puhujaa. Thank you uh, very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden olla täällä ja puhua teille meidän tutkimuksestamme. Olen Mihil van Halen ja olen tutkija Varengenin yliopistosta ja jaan kanssanne sellaisia tietoja, joita me olemme keränneet useissa tutkimuksissa viime vuosien aikana. Osuus kunnista maatalousalalla. En ole asiantuntija. Käytännön yrittäjän en ole tältä alalta, vaan olen tutkija. Ja mielestäni on ollut todella kiinnostavaa kuulla – aikaisempia puhujia. Ja toivon, että oma panokseni voi antaa lisävaloa ja ehkä vahvistaa joitain näistä ajatuksista, joita on esitetty. Tulevan vartin aikana haluaisin puhua tuottajärjestöjen roolista, EUn maataloudesta ja EUn maitoalalla. Haluaisin puhua jostain löydöksistä erilaisista kyselytutkimuksista, joista olemme tehneet, joissa pohditaan tuottajärjestöjen tavoitteita ja toimia EU-ssa eri aloilla. Samoin olemme tutkineet vähän tällaista toisenlaista yhteistyötä, joka on eri alojen välisten järjestöjen yhteistyötä. Ja lopulta yhteenvedonomaisesti puhuisin siitä, mitkä tekijät edistävät vehattavat yhteistyötä tässä muodossa ja puhuisin vähän siitä, tulimmeko siihen tulokseen, että kannattaako tällainen yhteistyö vaiko ei. Luvuissa vuodelta 2012 muistaakseni nähdään, miten suuri markkinaosuus osuuskunnilla oli EUn maitoalalla vaihteluväli on lähes nollasta lähes sataan prosenttiin. Ja heti pystytte näkemään, että eroavaisuudet eri maiden kesken ovat suuret, kun ajatellaan osuuskuntien roolia. Oikeastaan on todettava, että on kahdenlaisia, tai oikeastaan niin kahdenlaisia osuuskuntia. Joko sellaisia, on viljelijöitä ainoastaan, tai sellaisia, joissa on myös ja markkinoija mukana. Ja tässä on vähän tällainen sekakuva, mutta joissain maissa voitte kuvitella, että osuuskunnat, tuottaja, osuuskunnat välittävät tätä maitoa. Mulle toimijoille, kuten on sanottu, 22 000 osuuskuntaa EUn maatalouden elintarvikeketjussa Kopakohan mukaan yhteensä liikevaihtoa 350 miljardia euroa ja 6 miljoonaa jäsentä. Joten tästä näette jo, että tällainen osuuskuntatoiminta on keskeistä EUn maatalousalalla. Myös osuuskunnat ovat kasvanmaan päin, kuten muut yritykset. Nämäkin kasvavat, kehittyvät ajan kuluessa ja useissa maissa osuuskunnatkin ovat kasvamaan päin. Palaan tähän hetken kuluttua. Se voi olla estäväkin tekijä, kun ajatellaan yhteistyön etenemistä. Ja lopulta osuuskuntien vaikutus maatalousalalla. kymmenestä suurimmasta osuuskunnasta muutama vuosi sitten oli juuri maitoalalta. Ja voitte varmasti kuvitella, että tuotannon vanten takia, kun tuore maito pitää jalostaa hyvin moniksi eri tuotteiksi. Ja toisaalta sitten vähittäiskauppa. Niin tämä johtaa paljon yhteistyöhön viljelijöiden kesken, mittakaava edun aikaansaamiseksi muun muassa. Eri tutkimuksista voidaan pohtia sitä, mitä syitä on osuuskuntatoiminnalle. Ensinnäkin usein mainitaan se, että vahvistettaisiin neuvot neuvotteluasemaa ja vähennettäisiin, pienentäisiin riskiä. Olemme nähneet esimerkiksi, että saattaisi olla hyödyllistä jakaa varastotiloja tai yhdistää resursseja tai myyntiä ja sitä kautta saada hintoihin vakautta. Monissa tapauksissa, kyselytutkimuksissa ja tutkimuksissa olemme kuulleet sen aikaisemminkin tänään – että osuuskunnat helpottavat markkinoille pääsyä, kun suuret asiakkaat eivät halua neuvotella satojen tai tuhansien eri alihankkijoiden kanssa. Yhteistyön kautta voidaan myös vahvistaa sosiaalista kohesiota alueilla. Ja myös oppimisen kannalta se voi olla tärkeää. Monet osuuskunnat ovat kertoneet meille, että se on tapa, jolla voidaan parantaa jäsenten yrittäjyyttä yrittäjyyttä. Tai ehkä löytää vähän yhteistä maaperää, jonka pohjalta voidaan parantaa tuotteiden laatua tai sosiaalisen kohesion tasoa. Ja lopulta voidaan tietenkin myös edistää yhteistä etua ikään kuin lobbausjärjestönä. Kaikki nämä syyt voivat olla taustalla, kun osuuskuntia lähdetään luomaan eri tasoille. Ja lopulta tässä EUn hyväksymät järjestöt ja muut. Me olemme puhuneet mahdollisuuksista, että maatalouspolitiikka saisi tällaisen tunnustuksen ja pääsyn operationaalisiin ohjelmiin – ja sääntöjen jatkamiseen ja muihin etuihin, mutta suurin osa tuottajajärjestöistä on tällä tavalla tunnustamatta. Me olemme tehneet tämän monilla eri aloilla, muun muassa oliviöljyn alalla 20-25 prosenttia ainoastaan on tällä hetkellä tunnustettuja järjestöjä. Sitten tästä tutkimuksesta näytän tämän kuvan, jossa nähdään syitä sille, että tuottajajärjestö luodaan. Oliviöljy, peltoviljely. Tässä on järjestöjä lähes kaikista jäsenvaltioista ja kuten näette, jos kysytään edustajilta, miksi lähdettiin luomaan tuottajajärjestö – niin keskeisin syy on parantaa markkinoille pääsyä ja halutaan vahvistaa jäsenten neuvotteluasemaa suhteessa ostajien. Myös kustannusten leikkaaminen on tavoitteena ja parempi neuvotteluasema hankkeiden kanssa. Se on mainittu aikaisemmin. Sitten rahoituksen saaminen ja pienempi hallinnollinen taakka, niitä ei mainittu niin usein, vaikka kuitenkin lähes puolet piti näitä tärkeinä asioina. Ja tämä koski siis tuottajajärjestöjen luomista. Ja sitten voitaisiin pohtia seuraavana askeleena sitä, mikä on tuottajajärjestön tavoite – sitten kun tuottajajärjestö jo toimii. Ja silloin voitte nähdä tästä tunnustetut ja muut osuuskunnat ja tuottajajärjestöt tässä, eri muotoiset siis. Useimmat niistä omaavat sellaisia tavoitteita, jotka liittyvät myymiseen. Se, miten suunnitellaan tuotantoa – ja miten saadaan tuotteet markkinoille ja miten voidaan keskittää tämä tarjonta. Mutta toinen tärkeä tekijä on se, että suurin osa järjestöistä ei välttämättä myy tai neuvottele tai suunnittele tuotantoa, vaan niillä on monenlaisia eri tavoitteita, joihin liittyy myös edistäminen myynnin edistäminen ja markkinointi ja hinnan vakauttaminen. Tai että saada vaikka annettua tarjottua teknistä tukea viljelijöille. Selkeästi näemme, että mitä enemmän toimia on tai mitä useampia tavoitteita, sitä vakaampi järjestöstä tulee ja usein myös menestyksekkäämpi. Tästä voidaan todeta, että suurin osa tuottajärjestöistä ovat olleet jo pitkään olemassa. Tuottajärjestöjä luotiin erityisesti Ranskassa ja Espanjassa jo viime vuosituhannen aikana uudemmissa jäsenvaltioissa nähdään, että EU politiikka itse asiassa on johtanut siihen, että oliko siellä kysymys? Ah, selvä. Siis uusien tuottajajärjestöjen luomiseen. Ja voidaan sanoa, että uudet tuottajajärjestöt tuntuvat keskittyvän enemmän siihen, että keskitytään myyntiin eikä niinkään tutkimukseen ja laatuun. Ja sitten tuottajajärjestöjen varsinainen toiminta. Näette, että laadun valvonta ja laadun suunnittelu toimet ovat kaikkein keskeisimpiä tuottajajärjestöjen toimia. Suurin osa järjestöistä, joiden, kanssa, joiden tilannetta tutkimme myöskin, suunnittelevat vähän tuotantoa, mutta laatu oli ykkös toimi. Nämä luvut tässä koskevat oliviöljyä, naudan vasikanlihan tuottamista ja peltoviljelyä tutkimus mainittiin ja vuonna 2016-2017 tehtiin tutkimus maitopaketista. Se mainittiin tosiaan ja tuottajajärjestöjen tavoitteet myös maitoalalla ovat hyvin samantyyppisiä kaiken kaikkiaan. 100, 260 tuottajajärjestöä muistaakseni maitoalalla – on tunnistettuja järjestöjä, joten myös maitoalalla melko merkittävä määrä. Voimme nähdä, että toiminnassa on vähän muutoksia ajan kuluessa tapahtunut ja tämäkin on varmasti hyvä asia mainita, että osuuskunnat tuntivat, tuntuvat kehittyvän aikojen kuluessa. Ja myös EUn kehityksessä varmasti on tärkeää tunnustaa se, että osuuskunnat jo myös nuo yritykset kehittyvät. Eli toimet ja tavoitteet voivat olla toisenlaisia silloin, kun perustetaan yritys tai osuuskunta ja alan kuluessa toiminta voi muuttua. Ja samoin se tuki, jota tarvittaisiin. Kysymme tuolta järjestöltä myös, mitkä ovat varsinaisia etuja, joita jäsenenne saavat tästä tuosta järjestön jäsenyydestä. Ja on todettava, että vastaukset tulevat edustajilta, näiden järjestöjen edustajilta, jotka usein ovat itsekin viljelijöitä. Mutta vastaus saattaisi olla vähän erilainen, jos kysyttäisiin varsinaisilta jäseniltä. Mutta usein mainittu etu oli hintojen vakauttaminen ja markkinoiden myös. Markkinoille pääsy, siis se, että todella pystytään neuvottelemaan – asiakkaan kanssa tai viemään ja myöskin kustannusten leikkaaminen, korkeampi hinta ja reilu elintaso, kunnollinen reilu korvaus, sekin mainittiin. Mutta on tunnustettava sekin, että järjestöjen tai osuuskuntien toimintaan liittyy myös haittoja – Esimerkiksi viljelijä saattaa menettää vähän valinnan mahdollisuuksia siinä esimerkiksi, mille markkinoille haluaa päästä tai mille markkinoille tuottaa. Ja sitten alojen väliset järjestöt, minulla on minuutti ilmeisesti puheaikaa vielä. Tämä on toisenlainen yhteistyön muoto, josta ei oikeastaan ole puhuttu aikaisemmin tänään, mutta Tällaiset alojen väliset järjestöt vahvistuvat tällä hetkellä. EU-politiikka tukee niitä ja voidaan todeta, että vuoden 2013 jälkeen näiden järjestöjen määrä on lisääntynyt. Tässäkin on melko paljon eroavaisuuksia siinä, miten hyvin kehittyneitä välineet ovat miten tätä välinettä käytetään, joten konsepti on oikeastaan kehityksen alla edelleen. Voimme todeta, että kulttuurisia eroja on paljon ja myös eroja siinä, minkälainen rakenne ja dynamiikka eri jäsenvaltioissa on näillä aloilla. Ja tämä vaikuttaa siihen, miten tällaiset eri alojen väliset järjestöt voivat toimia. Mutta myös hallitusten viranomaisten tuella voidaan ehkä näin päästä käyttämään EUn välineitä ja tukivaroja ja saada mahdollisuus saada useammat alihankintaketjussa mukaan tällaisen järjestön. Se yleensä tukee tällaisen alojen välisen järjestön edistystä. Ja vielä lopuksi kahdella sivulla yhteenveto siitä, mitkä tekijät tukevat näissä järjestöissä ja mitkä haittaavat. Tässä saattaa olla vähän paradoksia, kuten aikaisemmin on sanottu. Pienet tilat ovat ehkä alttiimpia tai sanoisin oikeastaan, että pienemmillä tiloilla on ehkä vähemmän neuvotteluvaltaa ja korkeammat kustannukset, ja siksi pientilat saattavat hyötyä osuuskunnista enemmän. Mutta sitten kun osuuskunta ehkä kasvaa ja siirtyy myös jalostuksen alalle, niin joskus saatetaan nähdä, että saattaa syntyä eturistiriitaa osuuskunnan tavallaan yritystoiminnan ja sen jäsenten välillä. Kaiken kaikkiaan kriisit ja matalat hinnat tukevat osuuskuntia, korkeammat hinnat ja eturistiriidat taas haittaavat. Tilojen lukumäärä ja tilallisten ikä myös vaikuttaa, kun tilamäärä kutistuu, niin silloin tilojen lisää enemmän mukana ja yhteistyö on hankalampaa, kun on eriäviä näkemyksiä paljon. Mutta jos tilat ovat pieniä ja viljelijät ikääntymään päin, tästä voi olla apua. Tutkimuksesta me näemme paljon etuja yhteistyölle, mutta aina tuloksena ei ole korkeampi hinta. Joskus on hankala myös todistaa, että hinta on ollut tätä varten korkeampi. Voidaan ajatella, että monimuotoisemmat osuuskunnat, eh, eh, osuuskunnat ehkä saavat paremman hinnan, kun kilpaillaan muiden leankioiden kanssa, niin – markkinat kuitenkin pääsevät vaikuttamaan siihen, minkälainen hinta muodostuu. Ihan virke lopuksi. Näemme, että osuuskunnat kyllä tutkimuksen mukaan saattavat korottaa hintaa, koska usein tämä on myös mittatikkuna yksityisille yrityksille ja markkinoille pääsy, kollektiivinen tutkimus esimerkiksi voi olla eduksi näin sektorille ja yhteistyön kautta saadaan, voidaan saada myös etua kuluttajille, koska tuotteiden laatu ja ympäristö voivat hyötyä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt jäsenet voivat jälleen esittää kysymyksiä. Kaputo ja Hoising ovat ainakin listalla. Ensin Kaputo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia jälleen kerran tässä toisessakin paneelissa. Tuli hyvin tärkeitä asioita esille. Kiitoksia tohtori Anni Kiarikolle siitä, että hän tuli kertomaan tänne etelä-italialaisista osuuskunnista. Ne ovat aika omanlaisiansa, hyvin pieniä yrityksiä, kahden hehtaarin tiloja. Mutta viime aikoina myös sukupolven vaihdoksen myötä ala on menossa entistä enemmän osuuskuntien suuntaan. Ja lähdenkin liikkeelle juuri tästä näkökulmasta, eli siitä, että tilat todella ovat niin pieniä. Se on tyypillistä etelä-italialaisille tiloille. Ja esittäisin äh, tästä kysymyksen ja innovaatiosta erityisesti en puhu pelkästään teknologisesta innovaatiosta, vaan myös käytännön innovoinnista. Pieni yrityshän ei tällaista voi itse yksin varmistaa. Viime aikoina, kuten sanoitte, osuuskuntia on ollut entistä enemmän. Ja uskotteko, että innovointi tässä mielessä – voisi osaltaan helpottaa juuri tilojen yhdistymistä. Jos ne ovat liian pieniä, niin ne voivat tietenkin taata kyllä hyvänlaatuiset tuotteet, mutta eivät sitä, että pääsevät markkinoille ja saavat markkinaosuuksia. Dorfman. No, mm, penso che l'esempio che ha dato il Presidente Kiitos. E, e, esimerkki, jonka saimme tässä Annikki Rikolta, on erittäin mielenkiintoinen. Osuuskunnat toimivat markkinoilla, joilla tätä tuotetta, josta hän puhui, ei vielä markkinoilla ollut, eli granaattiomena. Ja näin luotiin uudet markkinat tälle tuotteelle. Ehkä voisitte kertoa meille hieman lisää antaa hieman lukuja siitä, kuinka paljon teitä on, miten osuuskunnat ovat kasvaneet, onko vielä kasvulle tilaa ja ovatko tilalliset valmiita tähän. Ja sitten Van Hallenille vielä kysymys näistä osuuskuntien hallinnoinnista. Ette näistä puhuneet, mutta kuulimme tästä yhdessä virkkeessä. Yksi haitta, ehkä myös vahvuus voi olla juuri näiden osuuskuntien hallinnointi. Alun perin ajatus oli se, että tuottajat pitävät langat omissa käsissään. suurimmissa järjestöissä tämä ei enää ole mahdollista, vaan tarvitaan ammattimaista hallinnointia. Usein tässä katsotaan lyhytaikaisia tuottajien etuja, mutta toisaalta ne ovat sitten ristiriidassa suurempien toimijoiden etujen kanssa. Esimerkiksi osuus osakeyhtiö, sillä voi olla erilaisia pidemmän aikavälin tavoitteita. Miten te näette tämän tilanteen? Ja Hoisling seuraavaksi. Niin, edustaja Dorfmanin kanssa olin siis samaa mieltä siitä, että ei eroteltu ehkä sitä, että osuuskunta ei ole aina samanlainen kuin toinen osuuskunta. On olemassa hyvin pieniä osuuskuntia, mutta suuret osuuskunnat taas ovat tällaisia suuren liikevaihdon osuuskuntia, joissa jäsenet eivät oikeastaan enää tiedä olevansa osuuskunnan jäseniä. Ajatellaan vaikka Arlaa tai Milportia meillä Saksassa, nämä ovat monopoleja oikeastaan. Silloin ei ole vaihtoehtoja, jos ajatellaan, että hinta tai mikään muukaan ei vaihtele. Tämä ei ole ollenkaan eri asia kuin yksityinen yritys silloin, ja ne toimivat ikään kuin modernia yrityksiä viljelijöiden pääomalla, mutta oikeastaan kuitenkin jäsentensä tukemia. Eli minkälainen vaikuttamismahdollisuus jäsenillä tässä? Miten päästään mukaan päättämään asioista? Miten saataisiin näitä etuja edelleen, joita osuuskunnissa on? Uskoisin, että monet osuuskunnat ovat hyvin kaukana tästä – kaikki yhden yksi kaikkien puolesta periaatteesta. Nämä ovat suuryrityksiä, jotka eivät ole varsinia osuuskuntia, koska yksittäisellä jäsenellä ei ole enää mitään mahdollisuuksia vaikuttaa niihin päätöksiin, joita näissä osuuskunnissa tehdään, eikä saa niin oikeastaan etuakaan. Puhuitte hinnoista, hintaedusta, joka muodostuu osuuskunnan koon mukaan. Eli mitä suurempi osuuskunta Saksassa, sitä alhaisempi hinta Onko tässä jotain etua siis edelleen viljelijöille? Pitäisi keskustella ehkä siitä, minkälainen olisi osuuskunnan oikea ikään kuin sopiva koko, jotta ei päädyttäisi niin kauas osuuskuntien varsinaisesta lähtöajatuksesta. Kiitos. Bogovic. Bogovic. Good afternoon. <clears throat> Thanks. Hyvää iltapäivää, kiitos näistä esitelmistä. Olen Sloveniasta. Meillä on myös pieniä tiloja. Olen työskennellyt Jugoslaviassa tässä maatalouden parissa osuuskunnassa aiemmassa järjestelmässä ja sen jälkeen olin mukana luomassa maitoalan osuuskunta omassa kylässäni, 60-70 tuottajaa ja olen muiden tuottajien ohella vierailut Etelä-Tirolissa ja uskon vahvasti teidän osuuskuntajärjestelmänne. Se, mitä täällä on sanottu, niin on tärkeää tehdä ero suurten ja pienten osuuskuntien välille siitä, miten tätä hallinnoidaan. Tämä nyt on yksi osa tätä alaa. Tärkeää on se, että katsotaan, mikä on markkinoiden rooli. Alppi-alueelta on erittäin hyviä esimerkkejä. Pieni maitotila, pieni maitoosuuskunta 10-12 miljoonaa litraa. Ja, mutta sitten on omat juusto, tuotemerkit, myyntiä on Italiaan, koska se on Slovenian raja, naapuri, ja ilman tämän tyyppistä tuotantoa mitään tuotantoa ei olisi. Onkin tärkeää, että vastaisuudessa tuemme maanviljelijöitä siinä, että he tekevät yhteistyötä. Aiemmissa sosialistisissa maissa on vähemmän osuuskuntia, vähemmän yhteistyötä ja paljon enemmän ongelmia, joten olen sitä mieltä, että YMPssä on olemassa mahdollisuus ja säännöt tukea tätä tuotantotoimintaa. Toisaalta on myös tärkeää, että me stimuloimme näitä järjestöjä. Oli kyseessä pieni tai suuri, niin tässä kamalassa ruokaketjussa, tässä, näillä kamalilla markkinoilla ilman viljelijöiden yhteen järjestäytymistä ei ole mitään tulevaisuuden näkymiä. Hyvä yhteistyö viljelijöiden välillä on yhtä tärkeää kuin YMP Ilman molempia pelkään pahoin, että maatalousalalla on yhä vähemmän näkymiä. Ja tämä tiedonsiirto, innovaatiot, innovaatiot ja digitalisaatio. Minä uskon, että älykkäät kylät ovat yhdistelmä monia asioita, ei ainoastaan maanviljelyä, maataloustoimintaa – Uskon, että monilla osuuskunnilla on ihmisiä maaseudulla ja he ymmärtävät tätä elämäntapaa ja tämä on erittäin tärkeää, kun ajattelee maaseudun kehitystä tulevaisuudessa ei ainoastaan maataloustoimijoita. Kiitoksia. Tämä oli nyt jäsenten puolelta viimeinen puheenvuoro, joten kuulemme jälleen komissiota maatalouden pääosaston edustaja. Olkaa hyvä. And, uh, good... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Muutama kommentti. Alkuun kuitenkin haluaisin todeta, että puhujat, joita kuulimme, kuvasivat hyvin mielenkiintoisesti tilannetta. Ensimmäinen huomioni koskee tämän kuulemistilaisuutenne otsikkoa. Yhteistyömallit maanviljelijöiden aseman vahvistamiseksi elintarvikeketjussa. Tämä on oikein hyvä otsikko, koska tässä on kyse viljelijöiden välisestä yhteistyöstä ja käsitteellisesti tässä Keskustellaan taloudellisesta, mutta myös muusta yhteistyöstä maanviljelijöiden kesken. Ja haluaisinkin korostaa erityisesti juuri sitä, että jos katsotaan EU-asetuksia, no mm, kyllä, kyllä sieltä tällainen konsepti löytyy, mutta se ei täällä useinkaan näy. Sana osuuskunta. Usein tässä, tästä puhutaan laajemmassa mielessä. Puhutaan tuottajajärjestöistä, yhtymistä ja niin edelleen. Eli tässä ei haluta tiivistää äh, tai kaventaa tätä yhteistyötä minkälaisen tiettyyn juridisen statukseen. Ja sitten toinen asia, josta haluaisin muistuttaa teitä, vaikka tämän hyvin tunnettekin, niin miksi yhtäkkiä nyt muutaman vuoden ajan olemme jälleen keskustelleet viljelijöiden välisestä yhteistyöstä? Mielestäni on tärkeää palata aina siihen tosiseikkaan, että hintatuesta on siirrytty tulotukeen ja EUn maatalous on entistä kilpailukykyisempää ja se toimii laajemmin globaalissa yhteydessä. Tämä kuultiin erinomaisen hienosti edelliseltä puhujilta. Ja he myös muistuttivat meitä ja teitä siitä, että kilpailukyky on asia, jota pitäisi ymmärtää entistä paremmin kaiken kattavana elintarvikeketjun kilpailukykynä. Joten tässä mielessä taloustieteilijöinä puhumme vertikaalisesta yhteistyöstä elintarvikeketjussa ja siitä on tulossa entistä tärkeämpi asia ja keskeisempi asia viljelijöille. Ja siksi viljelijöiden pitäisikin olla aivan avainasemassa tällaisessa vertikaalisessa koordinoinnissa. Tiedän, että tähän sanaan sitä pidetään ehkä, ehkä hieman hämäränä tai abstraktina, mutta haluan hieman havainnollistaa sitä, mitä täällä tarkoitan. Kaikissa Länsi-Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa tämä näkyy. Jos katsotaan vain hintakehitystä viimeisen 30-50 vuoden ajalta, on ollut tuottajatason ja kuluttajatason kriisejä muun muassa – Mutta tuottajahinnat ovat pikkuhiljaa nousseet, kun taas kuluttajahinnat ovat nousseet dramaattisesti. Ja mistä tällainen kuluttajahintojen nousu sitten johtuu? Tämä heijastelee sitä tosiasiaa, että loppu tuotteeseen liittyy entistä enemmän palveluita, innovointia, tuoteerittelyä, laatua. Joten se, mitä haluan tällä nyt sanoa, on, että on aivan keskeisen tärkeää, että viljelijöillä on välineet siihen, että he voivat saada tästä loppulisäarvosta merkittävän osan. Että ne pystyvät edelleenkin innovoimaan, saamaan uusia markkinamahdollisuuksia ja pystyvät näin sitten myös varjoimaan tuotantoaan. Tätä aika hyvin meille jo selitettiinkin. Siksi viljelyvälinen yhteistyö on tällä hetkellä yhteisen maatalouspolitiikan aivan keskiössä. Tähän asti puhuin Eh, erityisesti taloudellisesta yhteistyöstä, mutta täytyy myös pitää mielessä se, että meillä on muitakin välineitä, aivan kuten professori Michel van Halle meille jo kertoikin. Näillä välineillä pyritään tehostamaan elintarvikeketjun liikkuvuutta. Tähän liittyy erilaisia toimijoita, joilla voi olla hedelmällinen rooli alakohtaisissa elintarvikeketjuissa muissa kuin taloudellisissa asioissa. Puhun tutkimuksesta, myynnin edistämisestä, markkina-analyyseistä. Tämän puheenjohtaja, taidan päättää puheenvuoroni tähän. Mutta lopuksi muistuttaisin vielä siitä, että tuottajayhteistyö on politiikkojemme keskiössä. Tämä näkyy selkeästi vuoden 2013 uudistuksessa, samoin Omnibus-sopimuksessa ja nykyisessä YMP-uudistusehdotuksessa, josta nyt keskustellaan parhaillaan ja joka täällä on iltapäivällä tänään mainittu monta kertaa. Tässä viimeiset sanani. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tak, dobrze się słuchało czas oczywiście... Kiitoksia. Oli hienoa saada kuunnella teitä ja tämä tuli oikeaan aikaan. Nyt kuulemme sitten vierailijapuhujamme ja he voivat näin vastata näihin esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Viisi minuuttia kummallekin aikaa puhua. Oikein mielellämme kuuntelemme teitä, teidän vastauksenne. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos ensinnäkin näistä kysymyksistä, joita esititte minulle. Yritän vastata nyt hieman kaikkeen. Kaputolle ensinnäkin. Hallinnon innovointi, tilojen innovointi, tutkimus on väline, joka voi ja jonka pitääkin nostaa tilojen tuottavuutta. Osuuskuntana viime vuosina olemme hankkineet myös teknisiä tuotteita, esimerkiksi tällaisia mekaanisia keräimiä, joilla voi kerätä talteen esimerkiksi juuri granatiominoita, mutta myös avokadoja ja muita hedelmiä. Ja näitä sitten kierrätetään tilalta tilalle. Nuori viljelijä tai nuori ei välttämättä lähesty tätä maailmaa, koska pitää maataloutta vanhentuneena alana, jota hänen isoisänsä kenties harjoitti. Hän mielellään viettää aikansa ystäviensä kanssa, käyttää tietokonetta, älypuhelinta. Teknologiaahan maaseudulla on. Sitä täytyykin olla ja siitä on hyötyä maatiloille niiden hallinnoinnissa, myös kustannusten alaspäin painamisessa. Kun sitten katsotaan määrän lisääntymistä tai kehittymistä, vuonna 2012 meillä oli 13 osakasta 400 45 tonnia oli tuotemäärämme ensimmäisenä vuonna ja viime vuonna 1200 tonnia Italian alueella. Tänä vuonna olemme siirtymässä pikemminkin Saksan markkinoille ja pohjoisemmassa Eurooppaan ja myös Ranskaan. Nyt meillä on osuuskunnassa mukana yli 50 osakasta. Granaatti Omena on uusi tuote me sitä pitää tuoda esille markkinoilla ja täytyy tuoda esille sitä, että ravinto voi toimia lääkkeenä. Meidän täytyy jälleen muistaa se, että tällaiset että ravinnolla voi olla tällaisia lääkinnällisiä vaikutuksia. Me voimme hoitaa itseämme niiden avulla nykysairauksilta. Tässä puhuttiin myös sellaisista vääristä osuuskunnista, joista täällä puhuttiin. Tästä voisi puhua jatkuvasti. Jos on italialainen pikkuyritys, voi joutua maksamaan 40 prosenttia veroa, joskus sitten pienemmiltä 10-15 prosenttia. Ja meidän täytyy valvoa näitä tuottajajärjestöjä tulevina vuosina tarkemmin. Muutokset usein näkyvät pientiloilla ja on tärkeää tehdä tiimityötä ja todella laskea todellisten tilojen kustannuksia. Yritykset kenties ovat muuttaneet yhtiön muotoaan ja saaneet liikevaihdon nousemaan 40 miljoonasta 60 miljoonaan osakeyhtiönä. Totta kai lainsäädännöllä on tehty paljon tammikuulta. Tänä vuonna meillä on uutta lainsäädäntöä. Osu- osakeyhtiöt ovat nyt sellaisessa asemassa, niillä pitää olla hallintoneuvosto. Ja tämä onkin erittäin hyvä askel eteenpäin, kun ajatellaan näiden yritysten valvontaa. Eipä tässä muuta. Varmaankin kävin jo kaikki kysymykset läpi. Kiitos. Um, Okei. Okay. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin tästä suurempien yhteyden hallintojärjestelmistä puhua ja nyt ja lisätä vielä tähän aiemman puhujan vastauksiin. On olemassa esimerkkejä hyvin suurikokoisista osuuskunnista, joissa osa jäsenistä valittaa, että yhtiö ei toimi näiden tuottajien parhaan edun mukaisesti. Samanaikaisesti on kuitenkin muistettava, että näissä osuuskunnissa maataloustuottajilla on edelleen oma ääni Yksi maataloustuottaja per yksi äänijärjestelmä on näistä monissa käytössä. Toki näissä suurissa yhtiöissä, joissa pitää osallistua yhtiökokoukseen, niin silloin ääni ei ole välttämättä sama asia kuin se, että suoraan neuvottelee omien osuuskuntalaisten kanssa – osuuskunnille lankee myös kustannuksia. Tämä liittyy siihen, että linjataan kaikkien intressit samansuuntaiseksi ja luodaan säännöt, joita kaiken tulee seurata. Nämä osuuskunnat, suuret osuuskunnat ovat osa kansainvälisiä markkinoita. Ja minä tunnen suurimpia osuuskuntia Alankomaissa nämä kilpailevat muiden maiden osuuskuntien kanssa. Vievätkin nämä suuremman osuuden kuluttajan eurosta? Näin saattaa olla, mutta toisaalta on myös maksettava riittävästi, että saa hankittua maitoa. Ja on kilpailtava myös muiden tavarantoimittajien kanssa Friesland Campin äh, Alankomaissa kilpailee vaikkapa Arlan ja muiden markkinoilla toimivien kanssa. Sitten innovaatioista. Tämän päivän esimerkit ovat osoittaneet selkeästi ja tämä saa vahvistuksen minun tutkimuksilta ja muilta tutkimuksilta, joita on tehty aiemmin, niin Pienillä tuottajilla on paljon opittavaa yrittäjyydestä. Kaikilla yrittäjillä on tietenkin opittavaa yhdessä oppimalla, vierailemalla muissa osuuskunnissa. Minä olen tämän tyyppisiin hankkeisiin monasti osallistunut, joissa osuuskunnan jäsenet ovat vierailleet muissa osuuskunnissa. Näistä juontuu erittäin paljon inspiroivaa yrittäjähenkeä. Toisaalta pienemmille osuuskunnille on oltava myös tulevaisuuden näkymiä. En usko, että kaikkien tulee olla suuria osuuskuntia, joissa liikevaihto on yli miljardin. Kyllä pienillekin yrityksille on tilaa. 99 prosenttia kaikista yrityksistä tällä sektorilla ovat pk-yrityksiä, eivätkä nämä tule minnekään katoamaan. Toisaalta on tehtävä ero osuuskuntaa ei voi luoda tyhjästä siten, että saa 100 prosentin markkinaosuuden ja sitten rikastuu, mikäli tuottaa täysin samaa tuotetta kuin kaikki muutkin. Tämä ei ole yrittämistä, tämä on toiveajattelua. On tuotettava sellaista tuotetta, joka on erilainen kuin kilpailijan tuote ja on hyväksyttävä, että kilpailee markkinoilla ja markkinoiden Suomessa rajoissa on yhteistyöstä uutettava kaikki mahdollinen irti. Ja mikäli toteaa, että kilpaileminen ei ole mahdollista, saattaa olla muita keinoja. Saattaa tuottaa lisäarvoa, joka ei sitten näy hinnassa, ja tässä on lisäperuste sille, että hallitusten tulisi toimia. Olisi tärkeää, että tuottajat voivat osoittaa tuotteensa todellisen arvon todellinen arvo, todellinen hinnoittelu on tärkeää. Lisäksi on tärkeää, että kuluttajille viestitään siitä, mitä oikein tuotetaan. Kuluttajille olisi tehtävä selväksi se, mikä on vuoristossa tuotettavan maidon lisäarvo. Ja sitten olisi vielä vakuutettava kuluttajat siitä, että näitä tuotteita kannattaa ostaa. Tak, żeby zapłacił więcej No bo ta produkcja w górach... Niin. Kuluttajan pitäisi siis maksaa entistä enemmän. Heidät pitäisi vakuuttaa tästä ja eh, heille pitää antaa todella syyt, perustelut sille, miksi heidän pitäisi maksaa enemmän ja miksi he olisivat sitten valmiita maksamaan enemmän. Nyt tämä osio on saatu käytyä läpi. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus. Osuuskunnilla on tietenkin paljon kokemusta, mutta kaiken pitää mukautua nykyoloihin. Ja siksi onkin ennalta pitäen vaikea olettaa, että pienet osuuskunnat olisivat yhtä tuottoisia, tuottavia kuin suuret osuuskunnat, kun niiden tuotantomäärät ovat näin pieniä. Jos ei ole tällaista mittakaavaetua, pitää pyrkiä olemaan erilainen. Pitää sarakan tuotteita, joista kuluttajat todella ovat valmiita maksamaan, mutta toistaiseksi meillä ei ole mitään tämän parempaa osuuskuntamallia. Muita yhteistyön muotoja kehitellään, mutta osuuskunnille tärkeää on se, että ne ovat keränneet pitkältä ajalta kokemuksia. Ne ovat demokraattisia, ne osallistuvat päätöksentekoon ja niillä on myös ammattimaiset äh, hallintotaidot niin, että voidaan todella käyttää innovointia ja teknologiaa. Ja siksi onkin tärkeää, että tästä aiheesta tänään keskusteltiin. Haluan kiittää vierailijapuhujamme sitä, että he kertoivat meille tästä aiheesta, antoivat meille tietoa aiheesta. Ja kuten tiedätte, tämä kiinnostaa meitä nyt erityisen paljon, koska tällä hetkellä keskustellaan uudesta lainsäädäntöpaketista, YMPn uudistuksesta – Me työstämme myös elintarvikeketjua koskevaa direktiivitekstiä, jota Hogan on ehdottanut. Sitä on määrä hienosäätää ja se on määrä hyväksyä vielä tällä parlamentin vaalikaudella, koska se on viljelijöille niin tärkeä. Kiitoksia vielä kerran puhujillemme. Näin olemme saaneet tämän esityslistan kohdan käsiteltyä loppuun ja muutaman minuutin kuluttua siirrymme eteenpäin. Pidämme nyt puolen minuutin tauon. Jos vieramme haluavat jäädä tänne, he ovat tervetulleita. Koska nyt siirrymme eteenpäin. Pidetään siis aivan pieni tauko.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 Proszę Państwa, pół minuty to tylko 30 sekund. A więc 30 sekund. No niin, aika päättyy, taukomme päättyy. Joten kuten sanoin, siirrymme eteenpäin esityslistalla. Esitellään Ribeiron lausuntoluonnos joka koskee sisämarkkinoita yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamista. Tämä on vastuuvaliokunta. Meillä on tässä joissakin asioissa yksinomaista toimivaltaa, mutta lausunnonlaatija varmasti kertoo tästä lisää. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tämä asiakirja on yksi keskeinen kysymys, kun puhutaan sisämarkkinoista. Hyvin tärkeää 28 jäsenvaltiota ja kaikkien kansalaisten on ymmärrettävä, että tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus on keskeinen pilari. Ja nyt katsotaan terveyttä, elintarvikeketjua, sisämarkkinoiden hallinnointikysymyksiä, joten hyvin tärkeitä aiheita. Yli 4 miljardia euroa tässä pelissä ja komissio sanoo, että meidän pitää ylläpitää korkeaa elintarviketurvallisuuden tasoa huolehtia elintarvikkeiden laadusta, parantaa hallinnointia ja huolehtia sitä, että sääntöjä noudatetaan. Mielestäni maatalous on yksi keskeinen ala tässä, mutta meidän pitää katsoa pidemmällekin. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että katsotaan eläinten hyvinvointia, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelukysymyksiä. Meidän pitää katsoa eurooppalaisia tilastotietoja ja sisämarkkinasääntöjä. Tämän asiakirjan pohjalta voimme varmasti tehdä työtä, mutta mielestäni kolmansista maista tuotavat tuotteet on saatava noudattamaan hyvin tiukkoja sääntöjä ja tarkastuksia, joissa ei ainoastaan kunnioiteta terveysvaatimuksia, vaan myös eurooppalaisia arvoja. Emme saa sallia epäreilua kilpailua myöskään tällä alalla. Erittäin usein tilastotiedot eivät oikein heijastele realiteettia, koska tilastot eivät ole oikea-aikaisesti kerättyjä, esitettyjä. Tämä on tärkeä Euroopan kuluttajille, jotka ansaitsevat ajantasaista tilastotietoa – esimerkiksi maitokiintiökriisin kiireisimpinä aikoina saatiin sellaisia tilastotietoja, jotka eivät ollenkaan vastanneet enää ajankohtaista tietoja Tuoreemmat skandaalit, kuten hevosten liha, ja heikkolaatuinen lihantuonti Brasiliasta ja niin edelleen ovat osoittaneet, että on hyvin tärkeää, että kaikkia standardia noudatetaan. Ja näitä menetelmiä pitää vahvistaa, jotta voidaan taistella ruokapetoksia vastaan. Meidän on luotava vankimmat puitteet, jotta saadaan myös nopeampi pääsy tähän vararahastoon, ennastaan YMPn osalta – meidän on voitava hätätilanteessa reagoitava, reagoida nopeasti, myös uhkien alla, jotta voidaan heti estää se, että nämä tuotteet kulkevat ympäri sisämarkkinoiden. Sama koskee kasvin tuhoja ja eläintauteja. Meidän on taistella eläin tautien leviämistä ja kasvintuhoojien leviämistä vastaan. Joissain maissa, jotka helpommin kärsivät kuivuudesta tai tulvista, ovat erityisen alttiita tällaisissa tilanteissa. Näitä ei voida pitää poikkeuksina, vaan järjestelmän pitää olla sellainen, että voidaan vastata näihin haasteisiin välittömästi. Joten toivoisin, että saataisiin tämä viesti kuuluviin, että on hyvin tärkeää, että jatketaan innovaatiotyötä, taistellaan kasvintuhoja ja eläintauteja vastaan, jotta voidaan luoda jäsenvaltioihin sellainen infrastruktuuri, että voidaan huolehtia tietoteknologian käyttämisen mahdollisuuksista myös. Ja vielä pari sanaa meidän täytyy edelleen suojella eläinten hyvinvointia. Ajatella myös kuljetuksia EUn ulkopuolella. On myös hyvin tärkeää huolehtia turvallisista ja kestävistä elintarviketuotannon malleista, jotta voidaan suojella kuluttajia ja saada myös enemmän etua kiertotaloudesta niin, että ruokajätteestä päästään eroon. Tässä tärkeimmät. Nyt kuuntelen mielelläni jäseniä. Kiitoksia oikein paljon. Nyt voitte estää kysymyksiä ensin Caputo ja sitten Bogovic. Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut Latjari beirulle. Olen kaikista hänen tarkistuksistaan yhtä mieltä. Haluaisin käsitellä nyt joitakin kohtia, joihin tulen jättämään tarkistuksia. Ensinnäkin tämä kriisi, varaus. Tämän pitäisi olla spesifi mekanismi, jonka kautta elintarvikeketju voisi käyttää tällaista komission varausta silloin, kun syntyy laajamittainen kriisi. Ja sitten toiseksi näistä tilastoista, kollega jo näistä puhuikin, pitää tuottaa ja jakaa korkealaatuista tilastotietoa oikeaan aikaan niin, että tieto on tehokasta ja puolueetonta. Ja tässä tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä. Senkin pitää olla tehokkaampaa tilastolaitosten välillä ja jäsenvaltioissa. Kolmanneksi sitten valvonnan tehostaminen silloin, kun epäillään tai on jo tullut ähm, vieraslajeja EUn sisälle tai haitallisia lajeja. Tämä on nähty esimerkiksi Xylella tapauksessa ja afrikkalaisen tai sikaruton tapauksessa. Sitten hyvät tiedonvaihtokäytänteet, joiden kautta voidaan suojella Euroopan markkinoita ja epäreilulta kilpailua muualta maailmasta. Tämä on tärkeää. Ja vielä lopuksi tärkeää on myös se, että eri eurooppalaiset ohjelmat myös toimivat yhteen tämän sisämarkkinaohjelman kanssa. Tämä oli viimeinen puheenvuoro jäseniltä. Joten käännyn tässä sankopääosaston edustajien puoleen. Tervetuloa ja te voitte nyt käyttää puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja oikein hyvää iltaa kaikille. Haluaisimme korostaa monia niitä asioita, joita täällä juuri nostettiin esiin. Haluaisimme myös Mm, tuoda esiin sen asian, että monet näistä asioista on nimenomaan nostettu esiin tässä ohjelmassa terveyteen liittyen. Tämän ohjelman puitteissa pyritään vaikuttamaan sisämarkkina-alueeseen. Tässä on kiinnitetty huomiota myös kuluttajien etuun. Kuluttajat ovat tämän tyyppisissä ohjelmissa avainasemassa – ja meidän on myös katsottava, kuinka kaupankäynti pidetään avoimena. Näihin ulottuvuuksiin on kiinnitettävä huomiota, kun käsitellään kaupankäyntiä. Toinen asia koskee tätä rahastoa. Ja mikä on tuen tarve silloin, kun on hätätilanne. Tässä nykyhetkessä tätä mahdollisuutta ei ole ja pidämme tätä kehitystä sangen positiivisena. Me todellakin tulemme työstämään synergia hyötyjä. Katson nyt horisonttiohjelmaa. Me voisimme katsoa, kuinka voimme tukea teknologisia ja innovaatioparannuksia, kun taistellaan tuhoajia tai eläintauteja vastaan. Sama koskee digitaalisia sisämarkkinoita. Lisäksi ennaltaehkäisy. Tämä on tämän ohjelman suurin olemassaolon syy, tautien poistaminen, niitä vastaan taistelu, eurajojen suojelu. Tässä on selkeitä esimerkkejä siitä, että tauteja on muualla ja ne uhkavat levitä Euroopan unionin. Lisäksi ohjelmalla on positiivinen vaikutus ja teidän lausuntoluonnoksessa tämä mainitaan, niin tällä on positiivinen vaikutus biodiversiteetin ylläpitämiseen ja tämä on osuva huomio tiettyjä lisäasioita, jotka tulevat täydentämään elintarvikeketjua koskevia toimia, ruokahävikki, eläinten hyvinvointi ja muiden muassa. tässäkin, että huomiota nimenomaan tähän elintarvikeketju lähestymismallin. Lisäksi haluaisin korostaa ilmastonmuutoksen merkitystä. Tämä on asia, joka meillä on näkökentässä ja me haluamme ymmärtää näitä vektorimalleja, ajatellen näitä eläintauteja, kasvitauteja ja tuhoja. Ja me työskentelemme myös seurannan ja yksinkertaistamisen parissa tämän ohjelman puitteissa. Yksinkertaistamme mahdollisimman paljon. Seuranta on myös vahvistettava ja on olemassa mahdollisuuksia parantaa seurantaa ja tämä todellakin tuo lisäarvoa. Kiitos. Bardzo dziękuję. W takim razie e, jeszcze czas dla... Kiitoksia. Nyt voikin jälleen ottaa puheenvuoron sitten esittelijälle. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, olen hyvin tyytyväinen, kun pääsimme konsensukseen lähtökohtaisesti. Tämä on myönteinen askel oikeaan suuntaan suhteessa muihin ryhmiin ja keskusteluihin komission kanssa. Varmasti saamme tämän menestyksekkääseen päätökseen. Kiitos oikein paljon. Pani e, poseł e, nam no nie przekazała. No niin, lisää vielä siihen, mitä esittelijä sanoi, että tarkistusten jättämisen määräaika on 9. marraskuuta muistaakseni, onko näin? Eli viimeistään 9. marraskuuta pitää jättää tarkistukset. Näin, tämänpäiväinen esityslista on kouluttu läpi. Maanantai on aina hankala päivä. Tänne on hankala tulla ja kuten tiedätte, tapaamme jälleen Strasbourgissa 12.11. Ja 21. ja toinen päivä marraskuuta meillä on vielä keskiviikon ja torstain kaksipäiväinen kokous tulossa. Strasbourgissa tapaamme 19.30. Näin näyttäisi todella olevan. Kiitoksia kovasti siitä, että olitte täällä loppuun asti. Kiitos komission vieraillemme ja puhujavieraillemme ja puheenjohtaja kiittää ystävällisesti myös tulkkeja. Ja päätämme tässä kokouksen nyt kymmentä vaille kuusi, joten saatte näin hieman arvokasta lisäaikaa.